thank you very much. Uh, good morning and uh, let's continue our discussion on... Uh, Kiitoksia oikein paljon. Hyvää huomenta ja jatketaan keskustelua Malin tilanteesta. Mikrofoni. Nyt herra Niklas Westcott, joka on Euroopan ulkosuhdehallinnon Afrikasta vastaava ylijohtaja. Ja sitten meillä on täällä myös Bruce Williams, joka on amiraali. Ja sitten annankin puheenvuoron alivaliokunnan puheenjohtajalle. Paljon kiitoksia, hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia siitä, että olette täällä meidän kanssamme tänään puhumassa tästä päivän polttavasta asiasta. En nyt palaa siihen kaikkeen, mitä on jo sanottu tässä alivaliokunnassa kiireellisyydestä Malin tilanteen suhteen. Kaikki tunnette tilanteen ja mekin tunnemme sen, sillä me olemme monta kertaa jo käsitelleet tätä asiaa ja olemme ihmetelleet juuri sitä, että siitä huolimatta kaikista varoituksista ja uhista, joita oli selvästi havaittu ja konsensuksesta, joka Euroopan unionissa oli tämän kysymyksen suhteen ja Sahelin strategiaan johtaneen konsensuksen suhteen. Silti meillä on tunne, että meidät yllätti epämiellyttävästi tämä tapahtuma. Sarja Patrick de Rousier joka on sotilaskomitean johtaja, ja kenraali Rubi, joka on Euroopan unionin edustaja Natossa, keskusteli näistä sotilaallisista tilanteista kanssamme eilen ja ulkoasiain Eurooppa-neuvoston kokous ylimääräinen kokous tammikuussa on keskustellut näistä asioista ja pyrkinyt tekemään päätöksiä. Tällä oli ehkä kaikkein suurin tulos tästä kokouksesta oli EUTM Mali koulutusoperaatio, joka käynnistettiin. Tähän liittyy myöskin taloudellisia aspekteja, afrikkalaisten joukkojen rahoitus, joka tulee saattaa toimintaan ja myöskin poliittisia ulottuvuuksia, sillä tiedämme hyvin, että nyt olisi kiireellistä antaa sotilaalliselle operaatiolle poliittinen tuki, eikä tämä auta, ellei poliittista päätöksentekoa nopeasti saada liikkeelle. Tässä kriisissä Euroopan unionilla on paljon vipuvoimaa, paljon välineitä, paljon mahdollisuuksia. Ja meitähän harmittaa se, että näitä mahdollisia vipuvaikutuksia ja välineitä ei ole otettu käyttöön riittävän aikaisin, että tämä kriisi oltaisiin voitu välttää. Olen usein ollut melko kriittinen näiden asioiden suhteen, mutta nyt meidän pitäisi katsoa tulevaisuuteen eikä arvioida historiaa uudelleen. Tosiasiat ovat sellaisia kuin ne ovat ja nyt meidän pitäisi katsoa, kuinka Euroopan unioni voisi organisoitua ja ottaa kiinni tämän myöhästymisen tai epäonnistumisen. Se on epäonnistuminen ainakin tietyissä suhteissa. Eli tässä näillä linjoilla me tulemme käymään tätä kokousta tänään teidän kanssa. Nyt aluksi annan Nikolas Westcottille puheenvuoron ja sen jälkeen kenraali, olkaa hyvä. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Jätän nyt lähinnä aikaa teidän kysymyksillenne ja lähden nyt siitä, että te tunnette nyt tämän tilanteen ja sen logiikan, joka on sitten ollut pohjana EUn toiminnalle näihin dramaattisiin muutoksiin tämän kuun alusta lähtien. Meidän pitää reagoida mahdollisimman nopeasti ja ranskalaisten ranskalaiset ovat hyvin nopeasti toimineet ja pysäyttäneet nämä kapinalliset ja EU on myöskin ollut yhtenä rintamana, ja tämähän käy ilmi ylimääräisessä ulkoasianneuvostossa 17. helmikuuta. Ehkä nyt hyödyllisintä olisi kertoa tässä vaiheessa siitä, miten panemme täytäntöön neuvoston päätelmiä ja mihin sitten seuraavaksi ryhdytään. Yritämme löytää ratkaisuja tähän kriisiin, Malissa ja sitten Sahelin tilanne yleisemmin. Täytyy muistaa tämä alueellinen ulottuvuus. EUn tavoite ja ulkosuhdehallinnon tavoite tässä toiminnassa on lähinnä suojella strategisia ja turvallisuuskysymyksiä EUn osalta. Sehän on nyt uhan, uhattuna, koska Sahelin alue on epävakaa. Ja lisäksi haluamme tukea Malin kansalaisia ja mahdollistaa se, että kaikkialla Malin alueella kansalaiset voivat olla vapaita valitsemaan haluamansa hallituksen ja elämään vauraudessa ja rauhassa ja että he pyrkivät vapauteen. Sehän on kirjattu Malin perustuslakiin ja monet kuitenkaan eivät näistä oikeuksista pysty nauttimaan. Eli nämä kaksi asiaa täytyy ottaa huomioon EUn lähestymistavassa. Tähän liittyy kolme seikkaa. Kuten tiedätte, me olemme oppineet aikaisemmista afrikkalaisista kriiseistä ja yritämme nyt soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Turvallisuuskysymys on kaikkein tärkein ja armeijan toimintaa tähtää siihen, että voidaan fyysisesti jälleen saada Mali hallintaan. Ja puhun sitten tästä ja Walter Stevens ja muut kollegat puhuvat tästä sitten hiukan enemmän. Toiseksi yhtä tärkeä asia on tämä poliittinen ulottuvuus, eli pitää löytää poliittisia ratkaisuja. Ja on keskeistä, että meillä on vankempi demokratia Malin kansalaisia ajatellen – on tärkeää, että he pystyvät puolustamaan itseään ja että kaikki väestöryhmät voivat tuntea, että heidän äänensä tulee kuuluviin. Malin ongelma ei ole sellainen, joka olisi täysin yllättäen ilmaantunut. Ongelmia on ollut Sahelin alueella. Siellä on ollut ongelmia tiettyjen ryhmien kanssa, arabiryhmien vähemmistöjen kanssa – siellä on ollut menestyksekkäitä kapinoita, sisällissotia, konflikteja ihan itsenäistymisestä lähtien. Tämä on nyt kaikkein vakavin ja dramaattisin, kun ajatellaan, mitä se vaikuttaa koko maailmaan. Mutta nyt meillä on myöskin mahdollisuus yrittää löytää poliittisia rakenteita, jotka ovat vankempia, ja miettiä pitkän aikavälin vakautta Sahelin alueella. Ja tämä onnistuu ainoastaan, jos voimme varmistaa kehityksen tällä alueella. Emme aina pelkästään humanitaarista apua, joka on tietysti tärkeää, jotta ihmiset pysyvät hengissä, erityisesti kun he joutuvat poistumaan kodeistaan. Mutta meidän täytyy antaa tukea myöskin alueen pitkän aikavälin kehityksen suhteen, jotta nuoret esimerkiksi pystyvät ansaitsemaan elantonsa. No ensinnäkin turvallisuudesta. Me ryhdymme nopeutettuihin toimiin jotta voimme tukea ranskalaisia joukkoja, joukkoja ja malilaisia joukkoja, jotka jo ovat toiminnassa. Ensinnäkin koulutusohjelman kautta, josta Walter Stevens teille kohta kertoo, ja sitten kun katsoo tätä afrikalaisten johtamaa operaatiota FISMA. EU on sitoutunut rahalliseen tukeen tämän operaation osalta. Komission jäsen Piebalgs totesi, että meillä on 15 miljoonaa käytössä tähän operaatioon. Ja EU on mukana myöskin lahjoittajakonferenssissa, joka sitten kokoontuu Afrikan unionin järjestämässä kokouksessa Addis Abebassa tammikuun lopulla, ja itse olen siellä muiden EUn edustajien kanssa. Siellä sitten voidaan keskustella, miten voimme toimia tässä muiden kansainvälisten toimijoiden, YK, Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa – ja sitten katsomme, miten Afrikan unionin jäsenvaltiot toimivat. ECOWASissa olevat jäsenvaltiot ja sen ulkopuolella olevat myöskin ovat mukana tässä operaatiossa. Sitten EU antaa erinäistä tukea ja kollegani kertovat tästä sitten hiukan tarkemmin. No sitten poliittinen ulottuvuus ulkoasiainneuvostossa 17. tammikuuta saimme kuulla ulkominist- Malin ulkoministeriltä Kulibalilta tietoja, ja keskusteluissamme tuli hyvin selväksi, että Euroopan unionin tuki pohjautuu Malin, siihen, että Malin valtio uudistautuu demokraattisella tavalla. Ja tiekartta tämän tilanteen oikaisemiseksi on hyvin keskeinen elementti, jotta voimme perustellusti antaa tukea Malin asevoimille esimerkiksi koulutuksen kautta ja jotta voimme varmistaa maan yhtenäisyyden jälleen. Tiekartasta vielä keskustellaan. Se pitäisi hyväksyä ministerineuvostossa. Charain alaisuudessa myöhemmin tällä viikolla. Ja sitten se esitellään Malin kansalliskokoukselle. Ja toivottavasti seuraavan kahden viikon aikana se sitten esitellään. Se ei välttämättä ole kauhean laaja tiekartta. Siinä ei kaikkea ehkä ole mukana, mitä haluttaisiin. Mutta meidän pitää nyt käynnistää tämä prosessi, jossa mukana ovat kaikki maan poliittiset voimat. Tällä tavalla voimme palauttaa hiukan demokraattista hallintoa tähän maahan. Sitten meillä on seurantakokous, jossa mukana on Afrikan unioni ja YK. Ja se pidetään täällä EUn alaisuudessa 5. helmikuuta. Ja silloin voimme keskustella Malin hallituksen edustajien kanssa siitä, millä tavalla voimme tukea tämän tiekartan täytäntöönpanossa. Ja kun ajatellaan maan poliittista tulevaisuutta, on tärkeää, että tämä prosessi on vankka ja että pystymme tukemaan heitä myöskin täytäntöönpanovaiheessa. No sitten kehitysasioista. Malin valtion viime vuosien on ollut aika dramaattinen. Resurssit ovat rajallisia ja valtion instituutiot alkavat rapautua. Ja on tärkeää, että tiekartassa mahdollistetaan se, että instituutiot jatkavat toimintaansa. Pitää olla kouluja, jotka ovat auki ja joissa on opetusta. Pitää olla terveydenhuoltoja kansalaisille. Sitten pitää jatkaa tiettyjä hankkeita, jotta voidaan varmistaa turvallisuus. Ja me lähetämme paikalle EUn mission Bamakoon lähitulevaisuudessa, joka sitten tarkastelee erilaisia tarpeita puhuu hallituksen kanssa siitä, mitä eniten tarvitaan. Ja hallituksella annettava kehitysapu nyt on ollut keskeytetty tämän vallankauppausyrityksen jälkeen. Ja nyt katsomme, miten tätä tukea voitaisiin jatkaa, mutta se pitää tietysti kohdentaa oikein ja se pitää kiinnittää tähän poliittiseen prosessiin, josta juuri puhuin. Eli ensin täytyy katsoa, mitä eniten tarvitaan ja millä tavalla voimme antaa hyödyllistä apua tälle siirtymäajan hallitukselle ja uudelle pääministerille. Ja hänen kanssaan sitten keskustelemme tästä tilanteesta. Eli tässä on nyt kolme välitöntä tointa, joita nyt tarkastellaan. Eli tämä on kollektiivinen ponnistelu. Tässä on mukana ulkosuhdehallinto, tässä on mukana afrikkalaisia maita, armeija ja myöskin komissio ja DevCon, ekon kollegat ja muut pääosastot. Kiitos. Merci, monsieur l'ambassadeur. Kiitoksia. Suurlähettiläs Stevens, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Meidän koulutusoperaatiomme EUTM. Ensinnäkin puhuisin siitä, on selvää, että EUTM-operaatio, jonka tarkoituksena on kouluttaa Malin, armeija, Malin armeijaa, on osa tätä laajempaa lähestymistapaa, jossa on mukana poliittinen ja kehitysaspekti, mutta myös turvallisuusaspekti ja sotilaallinen aspekti. Toiseksi me olemme suunnitelleet tätä operaatiota jo aika pitkään, mutta viimeaikaiset tapahtumat ovat tietysti muuttaneet peliä – eivät kuitenkaan tämän operaation osalta. Sen tavoitteet ovat edelleen samat. Malin armeija edelleenkin tarvitsee koulutusta ja ehkä enemmän kuin koskaan. Meidän on tietysti katsottava yksityiskohtia, erityispiirteitä, esimerkiksi koulutuksen ähm, kulkua. Meidän oli tarkoitus kouluttaa täysiä taistelujoukkoja, katsoa komentoketjua ja armeijan rakennetta. Myös nyt jotkut Malin joukot tulevat olemaan etulinjassa, joten meidän täytyy uudelleen katsoa, miten koulutus käytännössä toteutetaan. Jotkut osat saattavat olla kiireellisempiä kuin toiset. Jotkut näistä joukoista menevät taisteluun ja se tietysti rajoittaa meidän mahdollisuuksiamme. Meidän on myös katsottava, mihin operaatio kohdistuu. Tarkoitus oli, että se järjestetään Segussa noin 250 kilometriä Bamakosta koilliseen, mutta tällä hetkellä Ranskan asevoimat ö, työskentelevät siellä ja meidän täytyy ehkä katsoa, missä me tuon järjestämme. Komentoketjukin on tärkeä uudelleen tarkasteltava asia, kenraalit, upseerit ja niin edelleen. Tämä kaikki liittyy tähän operaation suunnitelmaan ja komentaja parhaillaan eh, laati suunnitelmaa. Tavoite on edelleen sama, kouluttaa Malin armeijaa, eh, tehdä sille hyvä rakenne, tehdä siitä tehokas eh, armeija, joka on demokraattisten voimien kontrollin alaisena ja siviilien kontrollin alaisena. Me olemme nopeuttaneet valmistelutöitä, mikä tarkoittaa sitä, että viime torstain ulkoasian neuvosto laittoi tämän instrumentin ikään kuin valmiiksi, jos näin voidaan sanoa, ja nimitti kenraali Le Cointren operaation komentajaksi, mikä mahdollisti myös sen, että olemme voineet lähentää etukäteisjoukon tiimin sinne logistiikka-ihmisiä ja jonkinlaisen etukäteisen ytimen myös ö, ö, ulkopolitiikka- ja turvallisuuskomitea parhaillaan työskentelee tämän parissa ö, viikon lopulla ja ensi, vuoden, ensi, tai ensi viikon alussa saamme lisää tietoa siitä. Nyt pystymme 12.2. neuvoston kokouksessa lanseerata tämän operaation ja sitten se voi käynnistyä sen jälkeisinä päivinä aika välittömästi. Komentaja on myös sanonut, että voimme aloittaa koulutuksen heti tuon jälkeen, siis 12.2. jälkeen. Sitten vielä viides kohta, joka on tärkeä, se liittyy Malin armeijan varustukseen. Meidän tehtävämme on kouluttaa Marin, Malin armeijaa ja tietysti logistiikka ja varustelu, varustekysymys on myös keskeinen. Siellä tullaan, tarvitaan monenlaisia varusteita attention to the fact that there is a donor conference in Addis on the Sen lisäksi, että senkin lisäksi, mitä aikaisemmin on jo suunniteltu. Malin armeijan varusteista on tarkoitus puhua ja EUTM-operaatiolla on myös koordinoiva rooli ja tietysti katsomme paljon bilateraalisia lahjoittajia ja toivomme, että sellaisia löytyy ja kansainvälinen yhteisö on mobilisoitava näiden lahjoituksen saamiseksi. 5.2. Brysselissä on kokous, jossa keskustellaan näistä asioista. On hyvin tärkeää, että että tarkastelemme myös lahjoituskysymystä tietysti afisman tukemisen lisäksi. Ja viimeinen asia, jonka haluan vielä tässä tuoda esiin, liittyy toiseen operaatioon, joka meillä on tuolla alueella. Mehän olemme olleet Sahelin ongelmista hyvin tietoisia ja huolestuneita ja joissakin muissakin sahelimaissa. Ja kuten tiedätte, meillä on toinen operaatio, joka auttaa Nigerin asevoimia terrorismin vastaisessa taistelussa. Siellä on paljon sotilaallisia ryhmiä, jotka ovat yhteydessä terroristiryhmiin, niin sen nimi on UKAP Niger, ja sen tarkoituksena on auttaa asevoimia Nigerin armeijaa taistelemaan terroristiryhmiä vastaan. Sillä on myös alueellinen elementti ja yksi upseereista on Bamakossa ja meidän on tarkoitus vahvistaa tätä yhteyselementtiä Bamakossa, jotta se voi auttaa myös Malin asevoimia taistelemaan terroristiryhmiä ja rikollisryhmiä vastaan Malin alueella. Me emme oikeastaan voi Nigerin operaatiota laajentaa, mikä oli yhteen aikaan Malille ehdotettu asia, mutta Mali ei silloin siihen suostunut. Joka tapauksessa tarkoitus on yksi osa tästä operaatiosta ulottaa myös Mauritaniaan, jos tällaisesta päätetään. Sitä ei vielä ole päätetty. Mitä tulee sitten taistelujoukkoihin? Eh, niin niistä voin sitten puhua vastauksen vastatessani teidän kysymyksinne, jos sopii näin. Kiitos. Eh, Amiral Bruce eh, Williams. Paljon kiitoksia. Amiraali Bruce Williams, te olette ähm, esikuntapäällikön Augusta kiitoksia, että olette täällä paikalla. Olkaa hyvä. Merci, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sana, jos sallitte, voisin lisätä kahden kollegan puheenvuoroihin. Kysymys siitä, että löytäisimme afrikkalaisen ratkaisun afrikkalaiseen ongelmaan, tarkoittaa sitä, että tuen tulee, kuten mainittua, ottaa mukaan kaikki fyysiset, logistiset elementit, joita tarvitaan, että tämä AFISMAN operaatio todellakin saavuttaisi päämääränsä. Meillä on hyvin selkeä, selkeä päämäärä. Tarkoitus oli pyrkiä olemaan katalyytti tässä, kuten ulkoasianneuvosto viime viikolla päätti. Ongelma kriisien syttyessä on aina se, että meidän täytyy kohdata tarvittavat tarpeet ja toisaalta ymmärtää, mitä tuenantajat haluavat antaa ja sitten tuoda tämä yhteen tarpeiden kanssa. Eli kun sanon, että toimimme katalyyttinä, pyrimme tuomaan yhteen ja koordinoimaan toimintaa, arvioimaan prioriteetteja, vaatimuksia, AFISMAN vaatimuksia, jotta se pystyisi saamaan sellaisen varustelutason, joka on tarpeellinen maalin operaation loppuun saattamisessa. Kuten sanottua, heti tämän viime viikon neuvoston kokouksen jälkeen aloitimme työt ja tämä perustuu hyvin yksinkertaiselle järjestelmälle. Koordinoidin keskus on Euroopan unionin esikunnassa Brysselissä ja meillä on kaksi yhteyskeskusta. Ekovasissa yksi yhteyskeskus, joka on ollut mukana Afisman operaation kehittelyssä viime vuodelta asti ja toinen yksikkö viime viikolla maanantaina perustettiin Bamakoon Afisman päämajan läheisyyteen. Tarkoituksena tässä on rohkaista jäsenmaita käyttämään näitä mahdollisuuksia ja muitakin kumppaneita käyttämään näitä fasiliteetteja, kun he koordinoivat omaa työtään, omia ponnistuksiaan. Ja tarkoitus on tuoda ECOVAS ja AFISMA ja muut yhteen ja tarjota logistista tukea. Lopultakin tarkoituksena on lähestulkoon tällainen yhteensaattamisprosessi, missä me tuomme tuen antajan, tuen saajan luo. Eli jäsenmaan, afisman luo tai muun tahon luo, jotta me saisimme mahdollisimman tehokasta sopivaa tukea. Tämä on clearinghousein tarkoituksena, mutta tämä on osa jatkuvaa prosessia. Kuten sanoin, tämä prosessi alkoi jo viime vuoden puolella. Me pyrimme tuolloin helpottamaan ECOVAS-maiden prosessia, kun he valmistelivat tätä AFISMA-tukioperaatiota Malissa. Kiitoksia. Kiitoksia, amiraali. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoillenne, haluaisin palata tiettyihin asioihin ulkoasian ylimääräisessä neuvoston kokouksessa 27. tammikuuta tehtiin kahdeksan päätöstä, joista seitsemän oli jo sellaista, joita oli aikaisemmin valmisteltu tai niistä oli sovittu. Eli kyseessä oli itse asiassa se, että kokouksessa nopeutettiin jo sovittuja toimia eikä niinkään sovittu uusista päätöksistä. Kuitenkin Sahelin erityisedustaja nimettiin. En ole aivan varma, että tämä olisi oikea ratkaisu, mutta tämä on aivan toinen keskustelu sinänsä nimiä kiertää jo. Olisiko joku valmis lähtemään? Ja olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä erityisedustaja voisi tehdä herra Prodin kanssa yhteistyötä. Hän on YK erityisedustaja ja tuntee tämän mekanismin erittäin hyvin. Meillä olisi siis kaksi henkilöä ja hyvin mielenkiintoisia profiileja varmasti arvioitavana tässä, herra Stevens, te viittasitte, mutta jätitte tämän kysymyksen avoimeksi. Monilla kollegoilla varmastikin on sama kysymys nyt kielen päällä. Kysymys näistä taistelujoukoista. Uudelleen ja uudelleen olemme täällä tuoneet tämän kysymyksen esiin. Mitä hyötyä näistä mahtavista keksinnöistä tähän mennessä virtuaalisesta Euroopan unionin välineistä oikein on? meillä on ähm, Puolan, Saksan ja Ranskan taistelujoukkojen yhdistelmä, joka liittyy YTPP, ja nämä hallitukset ovat olleet siis valmiita toimimaan, ja kun jonkinlainen kriisi puhkeaa, tämä äh, saksalais ranskalais puolalainen taisteluryhmä ei enää olekaan paikalla. Onko sitä pyydetty toimimaan, jos näin on tapahtunut, miksi se ei ole lähtenyt liikkeelle, miten voimme selittää sen, että me jätämme nyt yhden näistä harvoista kollektiivisista välineistä, joita Euroopan unionilla on käytössään käyttämättä. Tämä oli minun kysymykseni ja annan Mikael Göllerille seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä alustuksista. Kun ajatellaan EUn strategiaa, joka nyt ei oli ihan uusi, niin siihen liittyy erilaisia toiminta-alueita, joilla meidän on toimittava. Ja tämähän jo tuli esille. Välillä minua ihmetyttää tämä yllätys tietyistä kehityskuluista. Mehän tiesimme jo Gaddafin hallinnon päätöksessä, että tietyt voimat Libyasta eivät toimivat ainoastaan Pohjois-Malissa, vaan koko alueella. Ja myöskin viime vuonna se jo hallitsi osaa. Ja eilenkin jo sanoin, ja toistan sen nyt vielä, että täytyy myöskin miettiä, että 15. lokakuuta EUn koulutusmissio, missiosta tehtiin päätös, ja jos nyt muistan tämän sanamuodon oikein, niin silloin puhuttiin nopeutetusta suunnittelusta. Ja nyt täytyy miettiä, mitä niin tärkeää nyt on tapahtunut tai ei ole tapahtunut näiden kolmen kuukauden aikana, että vieläkään emme ole tässä asiassa päässeet päätökseen. Eli nyt vähän epäilyttää, että ehkä jossain mielessä toivottiin salaisesti, että homma jotenkin ratkeaisi, tai ihadistit tyytyisivät siihen, mitä heillä siihen mennessä oli. Ja siksi mielestäni tämä yllätysvuoden alussa tuli esille. Eli en nyt ole ihan tyytyväinen tähän toimintanopeuteen, koska ei tässä tämä mikään varsinainen yllätys kyllä ollut. No sitten konkreettinen kysymys näille eri armeijoille. Eilen kuultiin, että afrikkalaiset joukot eivät myöskään keskenään ole taistelleet tai eivät ole toimineet yhteistyössä – Eli pystytäänkö tässä nyt samanaikaisesti kouluttamaan niitä joukkoja niin, että ne pystyvät toimimaan yhteistyössä? Ja niidenhän täytyy myöskin pystyä tukemaan Malin armeijaa taistelutoimissa. Ja sitten Malin armeija itsessään, kun ajattelemme nyt näitä rakenteita, niin olemmeko lojaaleita tälle hallitukselle, eli kuinka suuri osa hallituksesta on hallituksen puolella Malissa ja millaista luottamusta siellä on sen suhteen, että Malin hallitus Mehän olemme kuulleet, että nämä joukot ovat lojaaleja ja niitäkin täytyy kouluttaa ja uudelleen järjestää, jos ne lähtevät taisteluihin mukaan. Eli kun ajatellaan tätä ulkomaalaislegioonaa Ranskassa, joka käy näitä taisteluita, niin meidän täytyy vielä muistaa sen että meidän täytyy antaa todellista apua näille joukoille ja meidän täytyy arvioida tilannetta. Ja sitten Spiegel Online nettisivuilla viitattiin siihen, että Malin joukot, jotka toimivat ranskalaisten joukkojen kanssa, ovat teloittaneet näitä vangittuja kapinallisia. Eikä sekään nyt ole kauhean kivaa, jos nyt sitten kuullaan, että tällaista oman käden oikeutta harjoitetaan. Eli nämä ovat ongelmia, jotka millään tavalla eivät vielä ole hoidettu. Ja tästä nyt täytyy vain päätellä, että meidän täytyy nyt paneutua tähän ja sitoutua enemmän näihin asioihin paikan päällä. Ja mielestäni kyseessä ei ole pelkästään Ranska, jonka pitää vastata näistä toimista, vaan myös muiden eurooppalaisten valtioiden pitää toimia, esimerkiksi toimittaa materiaalia tai kuljetuskoneita näihin toimintoihin. Ja myöskin oma hallitukseni odotan toimivan näin, mutta toivon, että Cathy Ashton ja Euroopan toimielimet myöskin julkisesti puhuvat näistä odotuksista jäsenvaltioille. Tietysti voimme toimia ainoastaan, jos jäsenvaltiot ovat mukana, mutta teidän pitää puhua, että tämä on kiireellinen asia, ja ehkä sitten saatte jäsenvaltiolta myöskin vastauksen. Merci, Andrew Duff. Kiitoksia. Edustaja Duff, olkaa hyvä. Gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Michael Gairea seuratakseni jaan sen tunteen, että me kärsimme suurimittaisen epäonnistumisen seurauksista, tiedustelun epäonnistumisen seurauksista. Uskon, että länsi ja tähän otan Yhdysvallat mukaan. On nyt heikentänyt toimintansa Sahelissa. Ainakaan ulkosuhdehallinto ei onnistunut varoittamaan meitä siitä, että tilanne paheni näin nopeasti. Ehkäpä tämä oli minun syytäni, mutta minä sain sellaisen käsityksen, että yleisesti ajateltiin islamistien olevan kurissa. Nyt huomaamme Malin konfliktin puhkeamisesta ja terroristihyökkäyksestä Algeriasta, Algeriassa, että tämä on hyvin kaukana todellisuudesta. Hillary Clinton maalaili eilen kuvaa tilanteesta, jossa olisi tarpeen ryhtyä pitkään ja syvälliseen operaation alueella. Haluaisin kuulla teidän kantanne. samantyyppisestä näkökulmasta, olemmeko me nyt valmistautumassa pitkälliseen, laajamittaiseen, kalliiseen siviili- ja sotilasoperaatioon Sahelin alueella. Erityisesti afrikkalaisten joukkojen kouluttamisen suhteen mietin, mikä estää sen, että juuri koulutetut joukot eivät välittömästi lähde rintama karkureiksi ja käänny jihadistien joukkoihin mukaan. Meillä on paljon kokemusta tämän tyyppisistä loikkauksista. Afganistanissa, missä Taliban on selkeästi hyötynyt juuri koulutetuista ja varustetuista joukoista – Ja haluaisin tässä herra Donjania heijastella. Mitä hyötyä näistä taistelujoukoista on, jos niitä ei käytetä tässä ja nyt? Mitkä meidän taistelujoukoistamme voisivat kohtuullisesti arvioiden päästä toiminta valmiuteen Sahelissa ja tukemaan Ranskan joukkoja kentällä. Kiitoksia. Kiitoksia Andrew. Nyt Francis Cameron liittyy meidän seuraamme. Hän on esittelijänä, joten annan hänelle puheenvuoron. Mutta mm, herra Westcott, mitä tulee tähän taloudelliseen puoleen, puhutteko te nyt viidestä toista, ei kun anteeksi, viidestä kymmenestä miljoonasta? Kun minä näin tämän Ranskan operaation, öö, kulut, jotka kymmenenä ensimmäisenä päivänä olivat jo 30 miljoonaa, niin tämähän on kuitenkin mm, suuri taakka, joka täytyy sitten joko yhden maan tai kollektiivisesti meille jakaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyykin juuri vakausvälineeseen. Mm, mehän keskustelimme jo viime syksynä tästä ja silloin vakausvälineestä rahoitettiin Pohjoismalin turvallisuussektorin hanketta. Vakausvälineen puitteissa on myös Sahelin alueen terrorisminvastaisen taistelun rahoitusta. Aika hyvä Sahel-strategia meillä olikin ja aloitimme hankkeita, mutta nyt haluaisin kuulla, mitkä ovat ne läksyt, joita näistä hankkeista voidaan oppia mikä siellä Pohjoismalissa ei toimi. On hyvin tärkeää, että me pohdimme sitä, kenen kanssa me olemme työskennelleet, kenen puolella he ovat tällä hetkellä, onko meillä vielä kontakti heihin ja niin edelleen. Nyt meidän täytyy tosiaankin pitää huoli siitä, että toimimme johdonmukaisesti, kun meillä on näitä hankkeita ollut käynnissä. Toinen kysymys liittyy sitten YK on konferenssin, jota herra Prodi johtaja, jossa alueen toimijat olisivat mukana, joka helpottaisi poliittista prosessia niin, että kaikki toimijat olisivat mukana sekä Pohjoismalin että Etelämalin toimijat, mutta myös alueelliset toimijat. Ja haluaisinkin tietää, millä lailla EU tätä ajatusta vie eteenpäin ja tukee. Sitten vielä taistelujoukoista, joista on mainitukin jo monta kertaa tänä, tämän ampupäivän kuluessa. Meillä ei ole kapasiteettia mennä Pohjoismaliin. Meillä ei ole niitä helikoptereita, joita sinne tarvitaan mutta kaikki asiantuntijat ovat minulle sanoneet, että jos taistelun joukkoja oli, saksalaiset voisivat osallistua, koska silloin tarvittavat helikopterit ovat olemassa. Joka tapauksessa minulle on kerrottu, että saksalaisten helikopterien kanssa on ollut todellisia ongelmia tai että ne ovat todellinen ongelma. Tästä voimme ehkä puhua lisää. Tällaista tietoa vain korviini on kantautunut, mutta taistelujoukkojen puitteissa näitä ongelmia ei olisi. Kiitos. Eh, Madame Kilnilsen. Kiitoksia edustaja Kinnilsson. Euh, Kiitoksia. Muutama kysymys, joita meillä vihreillä on. Eli onko oikeastaan järkevää nyt käynnistää tällaista koulutusoperaatiota, kun valtaosa näistä sotilaista on toiminnassa rintamalla? Ja sitten toinen kysymys tuli jo esille, eli nämä loikkaukset, jotka ovat kuitenkin aika tärkeitä kysymyksiä. Meillä on kokemusta siitä, että Somaliassa annettiin koulutusta ja sitten nämä koulutetut henkilöt liittyivätkin sitten Shabah-joukkoihin. Me tiedämme myöskin, että yksiköt, jotka ovat saaneet Yhdysvalloilta koulutusta maan pohjoisosissa, osittain ovat liittyneet Tuareg-kapinaan, ainakin kolme yksikköä, ja sitten Yksi niistä oli mukana vallankaappauksessa Sanogossa 22. maaliskuuta. Eli eikö tässä nyt ole se riski, että me koulutamme viime kädessä henkilöitä turhaan ja että tämä johtaa katastrofiin? Toinen kysymys. Emme nyt kyseenalaista sitä, että tämä toiminta on perusteltua, ranskalaisten toiminta, mutta onko perusteltua sitten yleisemmin toimia ja kouluttaa armeijaa, kun ei ole varsinaisesti tällä hetkellä minkäänlaista demokraattista prosessia käytössä. Eli onko tämä periaatteellisesta, periaatteellisesta perusteltua kouluttaa sotilaita, kun tällaista poliittista prosessia ei ole, joka takaisi näiden sotilaiden valvonnan? Ja viimeinen kysymys West Scottille lähinnä. Pitääkö paikkansa, että ulkoministerit ovat vapauttaneet 230 miljoonaa euroa auttaakseen, ei kun anteeksi, nyt muotoilin tämän väärin. Siis nämä 230 miljoonaa euroa, jotka on varattu tähän kehitykseen, onko ne nyt siis jäädytetty? Se on kysymys. Ja sitten mitä tulee tähän kehitysapuun, nyt täytyy miettiä tätä valvontaa sen suhteen, kenelle nämä varat nyt annetaan no, hallitus, joka ei ole ihan legitisti, legitiimi. Ja sitten meille vihreille tärkeää on se, että Malin köyhyys johtuu siitä, että on huonosti käytetty näitä kaasu- ja kaivosvaroja. Siellä on hyvin paljon luonnonvarojen rikkautta. Ja sehän, siellähän on monopoli tietyillä suurilla kansainvälisillä yrityksillä, erityisesti Areva Nigeriassa. Ja se on antanut tiettyjä palkkioita joillekin kyseenalaisille poliitikoille. Eli täällä meidän EU-ssa täytyy miettiä, millaista kehitysprosessia ja kestävää prosessia me haluamme edistää Sahelissa, ottaen mukaan kaikki sidosryhmät tietenkin ja varmistaen sen, että oikeudenmukaisesti jaetaan tämän alueen rikkauksia. Ja Ranskan osalta sanoisin, että kehitysministeri Pascal Canfin, joka on ennen ollut täällä Euroopan parlamentissa. Tällä hetkellä hän työstää sitä, miten nyt päästäisiin kriisistä eroon. Eli kyse ei ole pelkästään Ranskan asia. Eli todellakin Euroopan unionin täytyy myöskin olla mukana tässä kehitysprosessissa, joka on kestävää Sahelin alueella. Ja odotan teiltä vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Äh, myös Kiitoksia. Edustaja Lisek, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Dużo już mówiliśmy o... Dużo mówiliśmy... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kysyä seuraavaa, sillä mehän olemme kuulleet paljon sotilaallista väliintulosta. Mutta minä haluaisin nyt kysyä teiltä asiantuntijoilta, mitä mieltä olette Malin poliittisesta tilanteesta. Tiedän, että Mali ei ole maa, missä järjestettäisiin paljon tällaisia mielipidetiedusteluja, aivan niin kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa, mutta silti haluaisin teiltä kysyä, mitä te luulette Malin kansan ajattelevan tästä Ranskan väliintulosta? Ja mikä teidän mielipiteenne on Malin hallituksen nauttimasta kansan suosiosta? Mitä tapahtuisi, jos Ranskan joukot poistuisivat? Romahtaisiko tämä Malin hallitus heti? Tukeeko kansa lainkaan Malin hallitusta? Mitä luulette? Merci. Kiitoksia. Landsbergis. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikrofoni. Haluaisin kysyä Al-Qaidasta Malissa, kun tällä järjestöllä on aloitte käsissään, kuten tavallista. Millaisia ennakkovalmisteluja on sellaiseen tapaukseen, että Al-Qaida lähtee provosoimaan isompaa sotaa Afrikassa hyökkäämällä eurooppalaisten Ranskan kimppuun Euroopassa, Euroopan mantereella. Pitäisikö Naton puuttua tähän? Ehkä Naton piireissä voisi olla kansainvälistä kiinnostusta siihen, että NATO ja Yhdysvallat yhdessä lähtisivät Mustan Afrikan sotaan. Onko mahdollista, että ra- ovatko EU, Naton tukemana ja Ranska valmiita tällaisen haasteeseen? Merci et enfin monsieur Kelam. Kiitoksia. Edustaja Kelam. Thank you very much and thank you. Kiitoksia näistä tiedoista. Näyttää siltä, että EUn toiminta Malissa on ollut reaktiota terroristitoimintaan ja ehkä vähän myöhäistä reaktiota, kuten kollegat ovat todenneet. Mielestäni on kuitenkin tärkeää nähdä tämä tilanne vähän laajemmassa kontekstissa. Ja nyt on selvää, että me tarvitsemme pitkän aikavälin EUn Sahelin strategian. Tämä alue on paljon lähempänä meitä kuin Afganistan. Se on taloudellisesti ja strategisesti tärkeämpi ja meidän täytyy olla valmistautuneita tähän. Sitten poliittinen konteksti. Mitä me teemme näiden naapurimaiden suhteen, esimerkiksi Egyptin suhteen, jonka presidentti on nähnyt tämän hyökkäyksenä, tai Tunisia, joka on ehdottanut, että tämä pitäisi ratkaista Afrikan puitteissa ilman, että Eurooppa olisi siinä mukana. Sitten tämä toiminta ei puutu näihin syihin, eli fundamentalistiterrorismiin. terrorismiin. Ja tämähän on lähtenyt Kaakkois-Libyasta. Ja esimerkiksi Dernan kaupungissa terroristeja koulutetaan. Niitä tulee Pakistanista ja muualta. Ja sitten ne lähetetään Maliin. Meidän täytyy saada vastaus näihin kysymyksiin. Kolmas ongelma, kuten jo tuli esille, on Malin sisäinen tilanne. EUlla on nyt rooli Malin vakauden vahvistamisessa ja vaikuttaa siltä, että kansa on saanut meiltä tukea oikein hyvin ja fundamentalistit ovat selkeästi vähemmistössä, mutta siitä huolimatta – meidän pitää antaa paljon enemmän sosiaalista ja taloudellista tukea. Ja kyse on siis rahasta. Mutta nyt kun tämä operaatio on käynnistetty, emme nyt voi lopettaa puolitiehen. Meillä pitää olla pitkän aikavälin strategia ja meidän täytyy miettiä näitä taisteluryhmiämme, taistelujoukkojamme. Se on kysymys, jota minäkin tuen. Charles Tanuk. Kiitoksia Charles Tanok, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. There's always a clash between the DROA subcommittee. No, pahoillani sitä, että en päässyt tänne aikaisemmin. Meillä oli toisessa alivaliokunnassa Taiwanin kuolemanrangaistuksesta keskustelu ja siksi juosin tänne. Mutta haluaisin kysyä Nicholas Westcottilta kysymyksen, jonka kysyin eilenkin täällä. Olen itse ollut Afrikan sarven asioissa esittelijänä ja seurannut Ugandan tapahtumia, missä EUlla oli koulutusoperaatio Somalia liittyen ja suuri ongelma olivat juuri nämä loikkaukset siellä. EUn rahaa käytettiin sotilaiden kouluttamiseen, jotka sitten hyppäsivät vihollisen puolelle. Muutama päivä sitten BBC, BBC esitti dokumentin tästä yhdestä, yhdestä näistä vapautetuista kaupungeista Pohjois-Malissa ja siinä väitettiin, että yksi näistä keskeisistä kapinallisjoukoista oli aikaisempia Malin sotilaita tai koostui aikaisemmista Malin armeijan sotilaista. Ja miten me nyt sitten takaamme sen, että me kohtaa samanlaisia ongelmia, joita meillä oli Ugandassa, eli EU-veronmaksajien rahoilla sitten koulutamme sotilaita, jotka hyppäävät sitten kapinallisten puolelle. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin annan vieraillemme puheenvuoron Haluaisin tässä kolme asiaa tuoda esiin. Tämä loikkausten kysymys, tämä on todellakin erittäin tärkeä kysymys. Ilmeisesti Malissa näin on tapahtunut Yhdysvaltain kouluttamien sotilaiden kohdalla, mutta haluaisin suhteellistaa asioita Somalian tapahtumien suhteen. EUTM Somalian koulut loukkauttamien sotilaiden kohdalla olemme havainneet, että loikkauksia on tapahtunut, mutta sotilaat eivät loikanneet Shebabiin. He vain palasivat omaan klaaniinsa, mutta eivät sen jälkeen osallistuneet ä, ähm, taisteluihin. Ehkäpä näin myöskin tapahtui, mutta vähemmän kuin usein kuvitellaan. Tämä on todellinen kysymys tulevaisuutta ajatellen ja tämä liittyy myöskin Malin armeijaan. Tämä on huolestuttavaa, kun ajattelemme koulutustyötämme. Sitten toinen asia liittyen NATOon. Tässä edustaja Landsbergis toi tämän ongelman esiin. Voisitteko te vahvistaa meille sen, mitä eilen erityisesti sanottiin, että Malin kysymystä ei Natossa ole käsitelty osittain siksi, minkälainen Turkin asenne on tämän kysymyksen suhteen ja Turkin haluttomuus käsitellä näiden islamistien aiheuttamaa ongelmaa Malissa. Sitten kolmas asia, tämä liittyy poliittiseen päätöksentekoon. Kaikki tietävät, että on täysin välttämätöntä yhdistää tähän sotilaalliseen operaation poliittinen toiminta, mutta mikä Euroopan unionin tilanne on? Neuvotteleeko Euroopan unioni esimerkiksi sellaisen tahojen kanssa, jotka ovat yhteyksissä näihin islamisteihin? Me saimme tietää Ansar Dine-joukkoon liittyen, että osa näistä joukoista on kieltäytynyt taistelutoiminnasta ja aloittanut neuvottelut. Tämä on ehkä hyvin alustava havainto, mutta mitkä ovat ne keskustelukumppanit, joita Euroopan unionilla, minä en nyt puhu tästä jäsenmaista, tiedän, että jäsenmailla on omia kontaktejaan, mutta mitä keskustelukumppaneja Euroopan unionilla on, niin että voisimme tukea tässä poliittisella neuvottelulla tätä prosessia. Meillä on nyt hyvin paljon kysymyksiä, joten Niklas Westcott voisi aloittaa. Olkaa hyvä. Tässä oli tärkeitä kysymyksiä, yritän vastata mahdollisimman moneen. Mutta kollektiivisesti voisin vastata sekä Gallerin että Duffin kysymykseen. Eli mikä on strateginen lähestymistapa ja miten ennakoimme tilannetta. No tämä nyt ei ollut mikään yllätys tämä tilanne. Me tiesimme ja olemme tietäneet jo pitkään, että Sahelin alue on hyvin hauras ja epävakaa. Ja siksi kehitimme strategian turvallisuuden kehityksen osalta, koska Tämä on pitkän aikavälin ongelma, johon tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja. Me olemme edelleen sitoutuneet pitkän aikavälin ratkaisuun, ei pelkästään tämän kriisin selvittämiseksi, koska muuten tämä kehä alkaa uudelleen. Tällä alueella on monia eri ryhmiä. Me tiedämme, että siellä on ekologisia paineita. Siellä on ollut toimintaa jo pitkään, satoja vuosia – siellä on ollut salakuljetusta, esimerkiksi aseita, ihmisiä, savukkeita, huumeita on salakuljetettu. Eli ongelma on ollut tiedossa. Mitä nyt sitten tapahtui tämän vuoden tammikuussa, oli se, että tämä ongelma paheni hyvin nopeasti. Ja kaksi asiaa tuli selväksi. Ensinnäkin islamisti-jihadisti kapinalliset olivat päättäneet saada mahdollisimman paljon alueesta hallintaansa mahdollisimman nopeasti. Näin ei ollut viime vuonna. He olivat hetkeksi luopuneet pohjoisesta. Ja ilmeisesti he halusivat nyt toimia ennen kuin kansainvälinen yhteisö pystyi valmistautumaan malilaisten kanssa saadakseen jälleen pohjoisen hallintaansa. Sitten Malin armeija, vaikkakin se oli sanonut, että se pystyy hoitamaan tilanteen, niin se ei kuitenkaan pystynyt pysäyttämään terroristeja. Malin hallitus vetosi sitten kansainväliseen apuun, YK ja Afrikan unioniin. Väliaikaishallitus on ihan legitiimi hallitus. Kyse on siirtymävaiheesta. Tässä on noudatettu perustuslakia, eli tämä on ihan legitiimi hallitus, joka tämän vetomuksen teki ranskalaiset vastasivat tähän vetoomukseen. No, miksi me toimineet aikaisemmin? Olemme jo todenneet, että tiettyjä asioita pitää tehdä ratkaisun löytämiseksi ja teimme yhteistyötä afrikkalaisten kumppanien kanssa. Ja sitten tammikuussa tämä prosessi nopeutui siihen pisteeseen, että ilman toimintaa tilanne olisi heikentynyt huomattavasti – ja oli suuri riski, että kapinalliset olisivat saaneet koko Malin valtion haltuunsa, ja se olisi tietenkin ollut katastrofaalista Malin kansalaisille. Me siis yritämme nyt nopeuttaa näiden ratkaisujen löytymistä, ja me kaikki haluamme, että afrikkalaisen ongelman löytyy afrikkalainen ratkaisu, mutta tällä hetkellä Malin kansalaiset ovat pyytäneet, että kansainvälinen yhteisö auttaisi heitä, ja Euroopan unioni, Ranska ja muut jäsenvaltiot ovat näin pystyneet tekemään. Ja on meidän intressimme, kuten heidänkin, että viime kädessä ratkaisu on se, että on vankka demokraattinen hallitusmalissa ja että on turvallisuusrakenne, joka pystyy ylläpitämään oikeusvaltioperiaatetta. Se on tavoite. Ja tähän tavoitteeseen haluamme päästä. Eli tässä on monia toimia, jotka pitää toteuttaa, että tavoitteeseen päästään. Ja meidän täytyy vakauttaa tilanne. Ja tätä Ranska yrittää tehdä. Meidän pitää kouluttaa Malin armeijaa. Ei pelkästään niin, että se olisi tehokas taistelujoukko, vaan myöskin legitiimi, jota valvoo siviiliviranomainen, joka toimii lainsäädännön mukaisesti. Näin ei ehkä vielä ole, mutta me korostamme sitä, että pitää olla poliittinen prosessi ja tiekartta, johon mukaan on otettu myöskin pohjoisen edustajia, joista monet ovat nyt paossa etelässä, koska pohjoisessa he eivät välttämättä selviäisi hengissä. Eli tähän poliittiseen ratkaisuun pitää saada kaikki mukaan samalla tavalla kuin armeijan koulutuksessa mukana on humanitaarisen lain opetusta. Emme nyt tietenkään yhdessä yössä voi heiluttaa taikasauvaa, ja no, Walter voi sitten kertoa näistä lisä, toimista. Mutta Malin armeijan kouluttaminen ja Afisman joukkojen kouluttaminen on hyvin keskeinen osa sitä, että toimintamme on tehokasta. Sitten Michael kysyi myöskin tästä valvonnasta, eli kuka on sitten vastuussa. No se on tärkeä kysymys. No minulla ei ollut tähän vastausta, ehkä Walterilla on, mutta Tämä on kysymys, jota me kysymme sitten 29. tammikuuta konferenssissa. Eli pitää olla selkeä komentorakenne, koska tähän liittyy hyvin monia tahoja, jotka tekevät yhteistyötä. Ja jos yhteistyötä ei ole, niin mitään onnistumista ei tule tapahtumaan. Ja tässä on kysymyksiä, joihin en pysty vastaamaan. Me kaikki et haemme nyt näihin vastauksia, mutta vastauksia on löydettävä, jos haluamme, että operaatio on menestyksekäs. Sitten pohjoisen turvallisuustilanne. Brantanin kysymys. Olisi hienoa panna se täytäntöön fyysisesti, mutta kyse on siitä, että olemme havainneet, millaisia heikkouksia on Malin armeija ja Malin hallitus. Presidentalaisuudessa oli perustanut nämä PSPSDN. En nyt muista näitä termejä, mutta se liittyy juuri tämän tilanteen vakauttamiseen pohjoisessa. Ja nyt näemme, että liian vähän tehtiin liian myöhään. Ja tämä projekti on nyt keskeytynyt ja meidän täytyy nyt varmistaa, että voimme vapauttaa varoja niin, että niistä on hyötyä välittömästi. Ja me tarkastelemme nyt mahdollisia vakautusprosesseja, joiden avulla hyvin nopeasti voimme antaa toiminnallista tukea mallin hallitukselle, jota se tarvitsee. Ja se on osa tätä arviointimissiota, josta puhuin aluksi. Eli me menemme paikan päälle katsomaan, millaista kehitystä on ja millaisia tarpeita alueella on. Sitten Kilnisen puhui tästä kehityksestä. No, ehkä näistä asioista vastaava komission jäsen voisi kertoa yksityiskohtaisemmin, mutta käsittääkseni, kun vallankaappaus tapahtui viime vuonna, niin me keskeytimme kaiken suoran hallitukselle annettavan avun, koska emme pystyneet varmistamaan, että varat käytetään oikein, oikealla tavalla. No sitten kansalaisille annetaan suoraa tukea ilman, että hallituksen kautta, ja tätä tukea on jatkettu. Ja me olemme nyt sitten saaneet tätä kymmenettä ohjelmaa päätökseen, mutta sekin on keskeytetty, koska emme pystyneet hallituksen kanssa siitä tekemään sopimusta. Eli nyt meillä on noin 90 miljoonaa budjettitukea, joka on nyt jäädytetty, ja 150 miljoonaa mahdollista ohjelmatukea, jota ei ole sitoutettu. Nämä lukemat nyt täytyy vahvistaa vielä komission jäsenen suusta, mutta tästä syystä on tärkeää, että nyt katsomme miten voimme hyödyllisesti käyttää näitä varoja. Malin kansalaiset ovat epätoivoisessa tilanteessa. Onko hallitus tehokas väline? Onko se legitiimi? Missä on kaikkein kiireellisimmät tarpeet ja missä varat käytettäisiin hyödyllisimmin? Me emme vielä tiedä näitä vastauksia ennen kuin käymme paikan päällä puhumassa ihmisten kanssa. Eli tämä on nyt painopistealueemme ja voimme sitten antaa täydellisempiä vastauksia siitä, miten näitä varoja käytetään. Poliittinen tilanne, josta Lisek puhui, kaikkien kuulemini raporttien mukaan Malin kansalaiset ovat hyvin kiitollisia ranskalaisen, toi, ranskalaisten toiminnasta. Siellä on paljon toimittajia, jotka tietysti haluavat kritisoida Ranskan toimintaa, mutta maasta ei ole löytynyt ketään, joka kritisoisi Ranskaa. Kaikki ymmärtävät, että ilman ranskalaisten toimintaa kapinalliset olisivat jo Bamakossa. Heillä on paljon rahoitusta, paljon aseita, he ovat päättäväisiä ja hyvin armottomia. Se on nähty siitä, miten se on kohdellut pohjoisen kansalaisia, eli jos ei tottele, niin sitten saa kärsiä. Niin rahoitusta tulee monelta lähteestä. Tietysti on vielä vanttivangeista saatuja varoja, mutta valtaosa varoista ilmeisesti tulee rikollisesta toiminnasta, erityisesti huumeiden salakuljetuksesta ja aseiden salakuljetuksesta. Ja sieltä sitten jatkuvasti tulee rahaa, ja siksi Malin ongelmia ei voi rajoittaa pelkästään Maliin. Tässä on alueellinen ulottuvuus ja myöskin huumeiden salakuljetusongelma Länsi-Afrikassa liittyy tähän ratkaisuun ja me nyt sitten tarkastelemme tätä ongelmaa. No mitä sitten teemme muissa maissa? Sahelin strategia on edelleen Sahelin strategia ja on hyvin tärkeää, että me tuemme Malia, Mauritania, Burkina Fasoa, jotta voidaan välttää se, että tämä tilanne leviää alueelle. Mehän näemme jo millainen tragedia Algeriassa tapahtui kaasulaitoksessa. Sahara on hiukan niin kuin meri. Eli siellä ei ole mitään selkeitä rajoja. Jos liikkuu, niin liikkuminen on helppoa, joten riskit ovat hyvin todellisia. Nigeriassa jo toimitaan Niameissa ja siellä vahvistetaan Nigeriaa. Se on tärkeä osa tätä strategiaa. Ja olemme antaneet lisää tukea myöskin Mauritanian hallitukselle, jotta ne pystyvät vastaamaan nopeasti näihin riskeihin, joita alueella on. No sitten lopuksi tavoitteet nyt ovat selkeitä. Toimet kohdistetaan läntisiin alueisiin, mutta siellä halutaan mahdollisimman suuri osa alueesta hallintaan ja hallintaan Siksi voimme onnistua vain, jos teemme yhteistyötä ECOWASin ja Afrikan unionin kanssa, ja se on nyt tavoitteemme seuraavissa tulo- kokouksissa. Eli EU on vain osa tätä kansainvälistä toimintaa, kun tuemme Malin kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä aivan aluksi liittyen kysymykseen Natosta ja Naton roolista Malissa. En ehkä ole kaikkien paras henkilö kommentoimaan tätä. Ehkä tätä pitäisi kysyä Naton edustajilta. Minä olen seurannut teidän laillanne keskustelua, joka on ollut käynnissä. Edustaja Tanok, yksi lisäelementti ja vastaus EUTM Somalia-operaatioon liittyen mainittiin, että loikkauksia on tapahtunut. Minun täytyy kyllä sanoa, että ei näin ole. Loikkauksia on tapahtunut melko vähän. On totta, että niin todellakin ensimmäiset 5800 sotilasta, kun he palasivat takaisin Vihangaan. Siis heidät hän tuli ensin ottaa kouluttajaksi Somaliasta pois, kun he sitten palasivat, meillähän oli ihmisiä eri puolilta maata – heistä luotiin pataljoona tämän jälkeen, ja tämä loi hyvin vahvan pataljoona hengen ja rikkoi tällaisen klaanijakauman. Heidät lähdettiin takaisin perheidensä luo kuuden kuukauden kuluttua ja minun täytyy sanoa, että suurin osa palasi takaisin. Me olemme kouluttaneet kolme tuhatta ja kaikki nämä henkilöt menivät rintamalle ja taistelevat hyvin vahvasti Loikkareiden taso on ollut pieni. Belgialaiset britit ovat kouluttaneet ihmisiä. Meillä on ollut myös tietynlainen katalyyty tässä Dimbaskon kohdalla. Niin, anteeksi. Oh, it could be, yes. Kysymys tuli ilman mikrofonia. These soldiers trained, I mean... Minun täytyy sanoa, että olen nähnyt kentällä, että nämä sotilaat ovat olleet erittäin motivoituneita. Lin Basko YKssa sanoi, että tällä koulutuksella on ollut katalyyttimainen vaikutus Afgon joukkoihin. Tähän asti ne ovat olleet vain Mogadishussa joissakin ennen tätä koulutusta, ne ovat Mogadishussa joissakin kortteleissa ja sen jälkeen ne ovat olleet laajemmilla rintamilla muiden joukkojen kanssa yhteistyössä ja me olemme nyt onnistuneet saamaan suurimmasta osasta äh, somalia Al-Shabaabin ajettua pois. Meidän tulee nyt tarkastella sitä, kuinka me voisimme tämän jälkeen äm, yhdistää nämä kaikki joukot äh, niin kutsuttuun Somalian armeijaan, ja tämä on toinen askel EUTM Somalia-operaatiossa. Tämä on kaukana Malista tietenkin. Tämä taistelujoukkoja koskeva kysymys on hyvin tärkeä. Tilanne on se, että me emme saaneet mitään pyyntöjä. Mali ei niitä esittänyt, ei Ranska eikä kansainvälinen yhteisö taistelujoukkojen suhteen, mutta tämä on ollut kyllä meidän mielissämme ja suunnitelmissa. Täytyy olla aivan mm, rehellinen. Ainoat joukot, jotka hyvin nopeasti voisivat päästä paikalle siksi, että olivat jo alueella, olivat Ranskan joukot. Amerikkalaiset joukotkin olisi pitänyt siirtää jostakin alueelle. Ja tämä vie aikaa. Ranskalaiset joukot taas olivat jo alueella ja pääsivät hyvin nopeasti toimiin ja nyt he siirtyvät lisäjoukkoja Ranskasta. Tällä hetkellä taistelujoukoissa on Ranskan, Saksan ja Puolan sotilaita ja meidän täytyy sanoa, että tämä operaatio, jonka Ranska aloitti, on saanut välittömäntä tukea Euroopan unionilta, ähm, poliittista tukea, konkreettista tukea, tukea äh, kansainväliseltä yhteisöltä. On totta, että Ranskan operaatiolla ei ole mitään Euroopan unionin lippua mutta se on saanut tukea. Ja tässä minä voin viitata perussopimuksen artiklan 44. Siinä todetaan, että Euroopan unioni voi pyytää jäsenmaata tai useita jäsenmaita toimimaan puolestaan puolustus- ja turvallisuusalalla. En sano, että tämä nyt oli ajatus tämän toiminnan takana, mutta jos jälkikäteen asiaa tarkastellaan, niin se kyllä opastaa tätä artiklaa. Eräät teistä mainitsivat tarpeen ryhtyä pitkän aikavälin operaatioon. Me tarvitsemme jonkinlaisen vakautusjakson. En minä sano, että näin nyt tulee tapahtumaan taistelujoukkojen avulla, mutta näin saattaisi olla. Meillä on laajempi kysymys siitä, kuinka taistelujoukkoja käytetään. Tämä kysymys on äh, äm, Dublinissa äm, puolustus käsiteltävänä ja se tulee todennäköisesti olemaan äm, tämän vuoden joulukuussa Eurooppa-neuvoston esityslistalla. Tämä on asia, jota meidän täytyy pohtia, mutta me olemme sidotut siihen, mitä jäsenmaat haluavat tehdä. Ovatko nämä taistelujoukot jonkinlainen ähm, pooling and sharing väline vai onko, ovatko ne operatiivinen väline? Tässä meillä on ollut ajatuksia siitä, että meillä on jonkinlainen puitteisto. Tiedämme kaikki, minkälaisia ongelmia tähän liittyy. Suuremmat jäsenmaat voivat olla suuremmassa roolissa, mutta tämä asia täytyy pitää esityslistalle ja me tulemme niin tekemään, mutta olemme hyvin riippuvaisia jäsenmaiden halusta toimia. Malin armeijan tilanteeseen liittyen esitettiin kysymyksiä. Meillä on melko hyvä käsitys siitä. Meillä on jo jonkin verran kokemusta ja myös siksi, että Ranskan missio on jakanut tietoja meidän kanssa ja meillä on tietoa asioista. On pataljoneja, jotka ovat yhä toiminnassa. Esimerkiksi yksi pataljona on jopa Mauritaniassa pohjoisen tapahtumien seurauksena. Tässä on tietenkin jotakin avoimia kysymyksiä Ranskan suhteen, Amerikan kouluttomien joukkojen suhteen ja loikkauksien. Tietenkin nämä ovat todellisia kysymyksiä, joita tulee käsitellä Somaliassa. Me näin teimme. Sotilaitahan voi kouluttaa, mutta heille pitää maksaa, tai muuten he karkaavat. Ja näinhän tapahtui Somaliassa, ja me ratkaisimme ongelman sotilaat tarvitsevat riittävän komentorakenteen. Afrikan joukothan ovat olleet menneisyydessä tässä vastuussa. Meidän täytyy tarkastella näitä kysymyksiä. En voi sanoa, ettei loikkauksia tule tapahtumaan, mutta koko asiaa täytyy käsitellä. Kyseessä ei ole vain koulutus, kyseessä on myöskin koko rakenne, komentoketju, komentorakenne. Ei tämä ole helppo asia, mutta sitä täytyy käsitellä. EUTM-koulutusoperaation taustalla oli juuri tämä logi- logiikka. Meidän täytyy tehdä jotakin Malin suhteen. Malin armeija sellaisena kuin se oli, oli riski poliittiselle prosessille. Se oli täysin hajanainen. Sitä hallinnoivat tietyt ryhmät, jotka olivat keskenään sodassa. Eli meillä täytyy olla jonkinlainen poliittinen puitteisto. Tämähän liittyy myöskin poliittiseen prosessiin. Toinen asia liittyen Malin armeijaan on se, että jos me haluamme alkaa neuvottelemaan pohjoisen kanssa, meillä täytyy olla jonkin verran taustavoimaa, sillä muuten kukaan ei kuuntele. Tässäkin suhteessa Malin armeijan suhteen täytyy tehdä jotakin. Me tarvitsemme joka tapauksessa rakenteita. Tämä ei tule olemaan mikään helppo leikki. Meillä on äh, armeijan kenraaleja, meillä on jonkin verran äh, Ähm, neuvonantajia, jotka ovat välillä puolueellisia. Minä annan tämän jonkin verran asiantuntijoiden hoidettavaksi, mutta meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä. Esimerkiksi jos pystytään, kuten Somaliassa tapahtui, luomaan armeijoiden välisiä taistelujoukkoja eri osista, malia esimerkiksi tuomaan joukkoja yhteen niin, että meillä ei olisi taistelujoukkoja, jossa on vain Etelämalista sotilaita, vaan myöskin esimerkiksi pohjoisesta. Tämä voisi auttaa luomaan uusia rakenteita. Meidän täytyy katsoa, kuinka tarkastelemme nuorempien ja vanhempien upseerien kysymystä. Nuoremmat on välillä paremmin koulutettu. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, että niitä tulee käsitellä ja tämä liittyy kaikki poliittiseen prosessiin. Lopultakin malilaisten täytyy tehdä päätökset. Mehän voimme vain ehdottaa asioita, mutta emme voi heitä painostaa. Ne ovat sellaisia päätöksiä, jotka tulee tehdä poliittisella tasolla. Tarkoitus on luoda tehokas, pätevä armeija, joka on demokraattisen hallituksen siviili henkilöiden johtama. Sitten Tietenkin on totta, että meillä on YK on turvallisuusneuvoston päätös, jonka mukaan tällaista koulutusta saa antaa. Ja Malin hallitus on myöskin ollut tukemassa ajatusta, mutta tämä liittyy myöskin poliittiseen prosessiin. Sotilaallisen prosessin täytyy edetä käsikädessä poliittisen prosessin kanssa – Tämän vuoksi on tärkeää, että meillä on suunnitelma, joka myöskin on julkaistu, jota sitten toimeenpannaan. Mitään helppoja vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin ei ole. Tässä viitattiin myöskin tähän yllätyselementtiin. Tässä valiokunnassa haluaisin kyllä huomauttaa, että jo ennen Libyaa hyvin kauan aikaa ulkosuhdehallinto on varoittanut Malin tilanteen riskeistä. Ja sotilasjoukot ovat ainut taho, joka on toiminut alueella siksi, että sotilasjoukot ovat ainut tekijä, joka voi toimia näin valtavalla alueella, joka on osittain autiomaata. Ja meillä on Sahelin alueella sellaisia alueita, joita ei kukaan kontrolloi. Tässähän viitattiin esimerkiksi ihmisten salakuljetukseen. On totta, että näistä asioista oli epämääräinen tietoisuus olemassa, mutta kukaan ei välittänyt siitä. Libya muutti kaiken, sillä Sahelin alueelle siirtyi äkkiä valtavat määrät aseita, erilaisia aseellisia ryhmiä, liittyi Tuareg-heimoihin, erilaisia entisiä Gaddafia tukineita taistelijoita tuli alueelle. Meillähän oli operaatio EUCAP Niger, joka jo oli yhteyksissä Malin viranomaisiin ja tarkoitus oli auttaa heitä terrorismin vastaisessa taistelussa. Mutta tuolloin viranomaiset eivät ole konekaan innokkaita. He näkivät tilanteen vain tämän tuoregi-ongelman kautta. Varoitusmerkkejä on aikaisin ollut olemassa, mutta vasta kun Libyan tilanne muuttui, asenteet muuttuivat. meillä on ollut näitä projekteja, projekteja käynnissä ja ne ovat olleet tärkeitä, mutta jälleen kerran kun tilanne muuttui, toimintakin muuttui, Malio on ollut maa, joka on saanut paljon tukea ja jonka kanssa on ollut kumppanuusoperaatioita Euroopan unionin ja eri jäsenmaiden kanssa, esimerkiksi Belgian. Me olemme oppineet, että tällaiset kumppanuushankkeet ovat mukavia, mutta ne täytyy liittää laajempaan kontekstiin pohtia poliittista tilannetta ja turvallisuustilannetta. Ja tämä on ehkä se oppi, jonka me olemme tapahtumista saaneet. Ja sitten esitettiin kysymys liittyen pitkän aikavälin toimintaan. Kyllä me tarvitsemme pitkän aikavälin ponnistuksia, tämä on selvää. Tämä kaikki ei tule olemaan Euroopan unionin harteilla kannettavana. Ajatuksena on se, että Euroopan unioni toteuttaisi tiettyjä asioita, mutta sen jälkeen myöskin afrikkalaiset joukot, Afrikan unioni ja ECOWAS – toimisivat erityisesti pohjoisessa. Meidän täytyy ajatella alueita, jotka nyt niin kutsutusti vapautetaan Ranskan joukot, ne vapauttavat ja myöhemmin afrikkalaiset joukot tulevat vapauttamaan toisia alueita. Näillä alueilla meidän täytyy nopeasti saada hallinto jaloilleen ja jonkinlaista kehitystä liikkeelle, jotta voisimme taata sen, että ihmisten elämä näillä alueilla muuttuu. Paljon työtä luonnollisesti on poliittisella tasolla Pohjois-Malin suhteen tehtävänä, ja tässä asenteiden tulisi muuttua. Ähm, herra puheenjohtaja, varsinkin vastasin suurimpaan osaan kysymyksistä, mutta jos niitä vielä on, voin kyllä käyttää vielä myöhemminkin puheenvuoron. Kiitoksia. Annan seuraavana amiraali Williamsille puheenvuoron. Kollegat halusivat myöskin käyttää puheenvuoroa tämän jälkeen. Amiraali, olkaa hyvä. Points, I mean. Niin, ihan pari seikkaa taakkaa tiedustelun epäonnistumisesta vielä. Viime vuonna ö, oppositio itse asiassa taisteli itseään vastaan, koska viime vuonna MNL taisteli oppositiota vastaan ja nyt se on oppositiolle alainen. Eli sanotaan nyt, että meidän vastapuolemme on ollut hyvin erilaisten ryhmien joukko, jos yritetään identifioida se hetki, jolloin käänne tapahtui, ja sehän tapahtui tammikuussa, on hyvin vaikeata kenelle tahansa. Jos sitten mennään tähän loikkauskysymykseen, niin me olemme aina huolissamme omasta puolestamme ja näistä sinisistä joukoista, mutta jos katsotaan vastapuolta, niin heillä on ihan sama ongelma. Tällä hetkellä vastapuoli kärsii intervention takia ja suurin osa näistä lisäjoukoista oli henkilöitä, jotka oli pakotettu aseelliseen taisteluun tai palvelukseen. Monet näistä yksilöistä ovat itse loikanneet ja on aivan selviä viestejä siitä, että Anselinista loikataan takaisin MNLAhan, eli ö, tämä on monimutkainen ongelma, eikä se ole ihan niin yksinkertaista kuin ensisilmäyksellä näyttäisi. Myös vastapuoli saattaa muuttaa toimintatapaansa. Tähän asti on puhuttu aika konventionaalisista maanvereistä, mutta nyt, nyt he saattavat joutua turvautumaan paljon asymmetrisimpiin keinoihin voidakseen täyttää omat tavoitteensa. Eli meidän ei pidä tuudittautua uskomaan, että meillä on nyt vastaukset ja että meidän täytyy aina ikään kuin mukautua siihen, mitä vastapuoli tekee. Meidän täytyy olla koko ajan valppaina. Tämä liittyy loikkauksiin ja haluan vielä painottaa sitä seikkaa, että Somalia on hyvä esimerkki siitä, miten me voimme saada aikaan järjestäytyneitä joukkoja ja se antaa myös toivoa siitä, että voimme tehdä saman Malissa ja oma arvioni Malista kokonaisuutena on yleensä ollut, yleensä se on ollut suvaitsevainen ja vakaa valtio ja vasta viime aikoina on tullut. Nämä tietysti johtaa toiseen kysymykseen, joka täällä kysyttiin, eli se, että afrikkalaiset eivät keskenään ole kauhean tuttuja. Eli afrikkalaisjoukot mukana Malin armeijassa. Uh, On aivan selvää, että voidaan sanoa, että tarvitaan enemmän ponnistuksia – jotta he pystyvät kehittymään. Ja tämä on tietysti ollutkin EUn ö, tavoite Afrikan unionin kanssa yhteistyössä. Ja meillähän on ollut jo Afrikan unionin ö, komento ö, valmiuksien ja muiden valmiuksien tukemista monen vuoden ajan yhteistyötä Afrikan unionin kanssa ja minä uskon, että voimme sanoa, että tämä on pitkä prosessi, jonka loppujen lopuksi täytyy olla heidän johdossaan eikä meidän johdossamme, koska hehän siellä Afrikassa ovat, emmekä me. Eli en usko, että kyse on tiedustelun epäonnistumisesta, jos nyt vielä vedän yhteen. Se on yksinkertaistus ja loikkausten suhteen minä luotan siihen, että meillä on malli ja meillä on mekanismi, joka tulee saamaan aikaan todellista vaikutusta ja mitä tulee afrikkalaisiin, meidän täytyy auttaa heitä saamaan takaisin se, mitä heillä jo oli ja kehittämään sitä eteenpäin, jotta he saavat aikaan ö, toimivan Malin valtion. A, a message to uh, en vastannut siihen kysymykseen, joka liittyi EUn erityisedustajaan. Ulkoasian neuvostossa 17. päivää Cathy Ashton kutsui jäsenvaltiot paikalle ja pyysi niiltä ehdokkaita. Ja nyt olemme tehneet ehdotuksen neuvostolle, joka pitää sitten muodollisesti hyväksyä, jotta tämä nimitys voidaan vahvistaa. Ja me nyt toimimme hyvin nopeasti. Eli toivottavasti voimme nimetä mahdollisimman nopeasti tämän edustajan. Mutta tätä odotellessa koordinaattori Petrus Ustus toimii tässä tehtävässä ja hän jatkaa sitten USRn korkean edustajan tukemista. Kiitos. Suoraan sanottuna minun täytyy sanoa, että tämä ei ole se asia, joka minua eniten huolestuttaa. Meillä tulee olemaan operatiivinen johtaja, ähm, valtuuskunta ja niin edespäin, niin edespäin. Ei tämä ole henkilöstöongelma, tämä on poliittisen tahdon kysymys. Haluaisin tässä palata herra Stevensin puheenvuoroon. Nämä aikaiset varoitukset, kyllä niitä on ollut, ja me olemme keskustelleet niistä. Me olemme kolmen kuukauden välein keskustelleet täällä Sahelin tilanteesta, ja me olemme saaneet ja on ollut ainakin 20 kertaa tämä asia neuvostossakin esillä sen jälkeen, kun Sahelin strategia vuonna 2011 laadittiin, mutta jos me nyt joka kerta toteamme, että tällaisia asioita tapahtuu, mutta meillähän on Sahelin strategia, niin tämä on aika heikkoa. Todellisuus on se, että jäsenmaat ovat olleet aivan välinpitämättömiä, jos nyt näin voin sanoa siitä, mitkä intressit ovat olleet käynnissä, enkä minä ole varma, että täällä toimielimet Brysselissä ovat olleet kyllin päättäväisiä, jotta tämä asia olisi ollut aina esityslistalla, kun siihen olisi ollut syy. Ja nyt minun täytyy sanoa, että ulkosuhdehallintohan ei ole mikään sellainen taho, joka toimii suoraan, vaan sen tarkoitus on havainnoida uhkia, tilanteita, syntymässä olevia tapahtumia ja sen jälkeen päätöksiä tehdään. En minä tässä halua sanoa, ettei tahtoa ole ollut, mutta ähm, valitettavasti tuloksia ei oikein näy. Paljon hyvää tahtoa on ollut, mutta me emme voi tietenkään myöskään toimia jonkin maan hyväksi ilman tämän maan tahtoa. Tämä koskettaa Malia ja Libyaa ja siihen on olemassa aivan todelliset syyt. Silti tänä aamuna kuultava, vaikka tässä on tietynlainen logiikka taustalla ja hyvin paljon hyvää tahtoa, niin silti tulee sellainen tunne, että ne ovat asioita, joita me olemme kuulleet jo kaksi vuotta koko ajan. Ja meidän pitäisi nyt siirtyä tällaisesta toteamisvaiheesta toimintavaiheeseen. Nyt Charles Tanok, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että on Catherine Ashtonille todella haaste priorisoida oma agendansa ihmisoikeuksien, ulkopolitiikan ja turvallisuusaspektien välillä, ja se on selvästi suuri haaste mutta Euroopan ulkosuhdehallintohan onkin enemmän ulkosuhde reaktio kuin aktio hallinto. Tämä ongelma on juuri, mutta minä haluaisin vielä Nicholas Westcottilta kysyä hiukan lisää tästä rahoituksesta, koska se on ihan avainkysymys, kun puhutaan näistä asioista. Te puhuitte panttivankien ottamisesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, mutta jospa se nyt vaikka kuivuu kasaan, kun me nyt olemme kuumassa vaiheessa Ranskan aseellisen intervention vaiheessa. Me kaikkihan tiedämme tästä äh, narratiivista, tästä kertomuksesta asestautuneista tuoregeista, joilla on paljon aseita, joita on tihkunut sieltä Libyasta ja sitten jihadistit ovat korvanneet heidät siellä. Tämä kaikki on tuttua huttua, mutta minua kiinnostaisi tämä äskettäinen pankki panttivankikriisi. Jotkut taistelijoista olisivat ilmeisesti samaa ryhmää, joka hyökkäsi USAn suurlähettilään Bengasia, Bengasissa USAn suurlähettilään kimppuun. Eli meidän täytyy nyt saada selville, että meidän täytyy saada aikaan se, että, että salafistiryhmät Libyassa ja Etelässä eivät saisi enää mitään aseita. Tämän on lakattava Persianlahden alueelta ja, ja e, Saudi-Arabiasta ja Katarista, mistä näitä aseita tulee. Sieltä rahoitus ei kylläkään kuivu kokoon kaikesta huolimatta, mutta voimmeko me olla e, varmoja siitä, että, että nämä maat eivät enää rahoita salafistiryhmiä ja entä sitten Arabiliiga ja OEC? E, mitä he ovat sanoneet Malin interventiosta? En ole nähnyt näiden organisaatioiden kantoja Malin intervention oikein missään. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Göller. Ähm, Kiitoksia. Minä nyt viimeisenä haluaisin kritisoida eurooppalaisia rakenteita, enkä varmaankaan kritisoi sitä, mitä te teette. Te teette tietysti hyvää työtä ja te puhuitte tästä havainnoinnista, eli katsotaan millaisia haasteita ja ongelmia on, ja sitten poliittisella tasolla pitää tehdä päätöksiä. Jos on sitten armeijan asioista kysy, niin vastaus liittyy liittyy jäsenvaltioiden päätöksiin, eli haluatko ne olla mukana. Mutta epäilen poliittisesti, että onko riittävästi valmiutta toimia tällä tavalla. Jos yksimielisesti luodaan näitä rakenteita, ja tässähän Steven sanoi, että kukaan ei ole näitä näiden taisteluryhmien perään kysynyt. Eli, eli 17. tammikuuta päätelmät Eli 18. syyskuuta 2012 kirjoitussa kirja, että Malin presidentti pyysi EUn tukea, jotta voidaan palauttaa Malin alueellinen koskemattomuus. Eihän nyt pyytänyt mitään taistelujoukkoja varsinaisesti, mutta kun ajatellaan, mitä voimme konkreettisesti tarjota, jotta voimme auttaa heitä ja vastata tähän pyyntöön myönteisesti, niin kysymykseni on, voimmeko odottaa, että te tarjositte jäsenvaltioille yhtenä vaihtoehtona sen, että käytetään tätä taisteluryhmää. Siellä on maajoukot 500 miestä sisältäen. Eli olisiko ehkä ollut hyötyä siitä, että pitkillä etäisyyksillä olisi jonkinlaista tukea Bamakon ja eturintaman välillä, ja jossain vaiheessa voitaisiin toimittaa tällaisia taisteluryhmiä. Eli onko näytetty jäsenvaltioille, millaisia välineitä meillä on, ja oletteko saaneet kielteisen vastauksen? No ainakaan Malilta ei tullut eh, kielteistä vastausta, koska he pyysivät tätä. Eli jos te teette tehtävänne ja havaitsette näitä haasteita, niin täytyy korostaa sitä, että Katie Ashton, jos hän nyt ei onnistu näissä kokouksissa, niin hänen tehtävänsä on, ja odotan, että hän toteaa sen julkisesti, eli mitä hän odottaa jäsenvaltioilta, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten jäsenvaltioiden pitää sanoa, että ei, se ei ole meille mikään painopistealue. Ongelma on nyt se, että tässä nyt syytetään EUta, vaikkakin juuri näissä sotilaskysymyksissä pitäisi pikemminkin syyttää jäsenvaltioita. Mutta näin pitää sanoa, että oletteko näyttäneet nämä välineet jäsenvaltioille ja ovatko jäsenvaltiot vastanneet kieltävästi? Kiitoksia edustaja Neitz. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät herrat. Meillä on uskoakseni mahdollisuus keskustella pitkällisemmin kaikista näistä huomioista, herra Danjan, kun me tulemme tämän ulkosuhdehallinnon arviointia tekemään. En ole samaa mieltä kaikessa, mitä sanoitte, mutta en usko, että tässä on tilanne tai tilaisuus, jolloin tästä tulisi puhua. Voimme puhua sitä myöhemmin enemmän. Edustaja Gallerille haluaisin sanoa, että jäsenmaiden vastuu on valtava. Ulkosuhdehallinto ei voi tehdä mitään, elleivät jäsenmaat anna sen toimia. Ehkäpä aina ei ole tarpeen virallista pyyntöä esittää, mutta ainakin tarve on sellainen, ettei virallista kieltoa ole olemassa, sillä silloinhan on mahdoton toimia. Tämä on jotakin, mikä pitää aina säilyttää mielessä. Toisekseen huomio, jonka suhteen en tiedä, onko tämä nyt helppoa, mutta Sahelin alue eräille meistä on vaikea alue ja on ollut aina sitä. Tämä aavikoituminen jatkuu, köyhyys seuraa sitä. Ja monissa pääkaupungeissa ei ole käsitetty, että tilanne on muuttunut. Sahel tulee olemaan toisellakin tavalla ongelmallinen. Toisella tavalla kuin se on ollut jo kymmenien vuosien ajan. Tämä kuulostaa kyyniseltä, mutta uskon, että se on totta. Me aina sanomme, että niin, kyllä me tiedämme, Sahel on vaikea alue ja niin edespäin. Mutta asiat ovat muuttuneet paljon ja me emme ole tarpeeksi sitä ottaneet huomioon. Minulla ei ole mitään syytä epäillä eilen kuullun todenpitävyyttä, eli sitä, että Malin kysymyksestä ei koskaan ole vielä julkisessa kokouksessa Natossa keskusteltu. Että siitä puhutaan vain käytäväkeskusteluissa. Joko meille on esitetty asiat liiotellulla tavalla – tai ei, mutta vaikuttaa siltä, että tämä ei ole ollut mikään suuri huolenaihe, ainakaan julkisesti Natossa. Ja minä haluaisin korostaa tätä, sillä tämä on hyvin erilainen kuin meidän asenteemme. Ja tämän vuoksi minä haluaisinkin kysyä, kuten eilen jo mainittiin. Onko mahdollista, että tämä jollakin tavalla aiheutuu suoraan Natosta ja että NATO-maat ovat jollakin tavalla jakaneet vastuun ja ajatelleet, että Afrikka kuuluu Euroopalle eikä meille merirosvoista lukuun ottamatta. Jos tilanne on tällainen, meidän täytyy kyllä vetää siitä johtopäätökset, jotka ovat hyvin raskaat. Kyseessä ei ole vain poliittisten painopisteiden asia. Meidän täytyy tuoda tässä käsittelyyn jotakin, mistä on puhuttu jo vuosia. On olemassa tietynlainen kilpailutilanne Naton ja idullaan olevan eurooppalaisen puolustuspolitiikan välillä – on aina sanottu, että ei tämä ole totta, ei todellakaan. Näin sanotaan siihen asti, kunnes henkilökohtaisen kokemuksen kautta on pakko todeta, että tällainen kilpailu itse asiassa onkin olemassa. Näihin taistelujoukkoihin liittyen minulla on tunne, että niihin ei ole tähän mennessä koskaan vedottu, koska me emme löydä tapaa ottaa ne mukaan komentoketjuun. että tämä olisi tärkeä asia. Nyt esimerkiksi kun meillä on kiireellinen tilanne, me epäröimme taistelujoukkojen käyttöä, koska emme näe, kuinka ottaisimme sen mukaan komentoketjuun. Onko tämä totta vai eikö tämä ole totta? Tämähän selittäisi sen, että taistelujoukot ovat jonkinlainen varalla oleva osanen, jota voitaisiin käyttää, mutta sitä ei käytetä. jotakin, mihin voitaisiin turvautua, mutta mitä ei koskaan ole käytetty. Joko ne laitetaan museoon tai sitten tehdään jotain niillä. Mutta se, että jätämme tänne sivunne ja sanomme heille pari kertaa päivää lainsäädäntökauden aikana ei ole kovinkaan hyödyllistä. No, Euroopan unionihan ei niitä käytä, mutta Eurokorpsia on NATO erittäin tehokkaasti käyttänyt. Francisca. Uh, let me start by... Uh, no niin. Kiitoksia. Tämä on oikeastaan hauska esimerkki. Saksan armeijahan on lakkauttanut asevelvollisuuden ja meillä on nyt vapaaehtoinen armeija ja loikkausprosentti on ollut 33 ja nyt Esimerkiksi on puhuttu siitä, että sotilaiden pitää saada enemmän unta ja niin edespäin. Tämä nyt on vain tämmöinen pieni välikevennys, mutta joka tapauksessa sotilaiden oloja pitää parantaa, että sieltä ei lähtisi, ettei keskeyttämisiä tulisi niin paljon. <laughs> Mutta kiinnostavaa on se, mitä sanoitte näistä miten sotilaskoulutus on järjestettävä ja, ja tämän asian uudelleen ajatteleminen on mielenkiintoista. Mutta palataanpa asiaan. Saksalaiset ovat myös kouluttaneet Malin armeijaa, eivät pelkästään amerikkalaiset. Ja meidän kuulemamme mukaan ongelma oli pikemminkin komennosta ja valvonnasta kiinni pikemminkin kuin armeijan kyvystä. Varsinkin nuoremmat sotilaat ovat melko hyvin koulutettuja, eli kyllä poliittinen tahto on aivan avainasia ja olin hieman huolestunut kun ymmärsin ja kuulin, että me emme oikein tienneet tuota vielä, eikä meillä ole vielä vastausta tuohon. Toinen, kysy- toinen seikka, jonka haluan nostaa esiin, on seuraava monet maan resurssit ja varat eivät koidu väestön hyväksi ja haluaisin vain korostaa, että tällä hetkellä sekä parlamentti että jäsenmaat edelleenkin keskustelevat avoimuuslaista tai avoimuudesta, avoimuussäännöistä omien ulkomailla toimivien yritystemme suhteet. Ja tässäkin jäsenmaat haluavat yhä Äh, heikentää näitä vaatimuksia yritysten suhteen. Ja Mali on mielestäni fantastinen esimerkki siitä, miten me voisimme ottaa enemmän vastuuta. Tästä sen pitäisi ehkä olla osa näissäkin neuvotteluissa tätä kokonaiskuvaa. Me todella ajattelemme äh, tällaisena lokeroina. Äh, panttivangit ja lunnat 2000 kolme. Saksa maksoi ensimmäiset korkeat lunnat. Öö, ja minun mielestäni silloin aina sanottiin, että on suuri virhe maksaa tällaisia korkeita lunnaita, mutta kaikki Euroopan hallitukset ovat näitä maksaneet ja se on ollut politiikkaa. Ja mielestäni tämäkin pitäisi miettiä uusiksi. Onko Euroopan politiikka muuttunut sen suhteen, että me emme maksa niitä enää. Lisäksi me ostamme sitten aseita, huomaamme, että tämä ei olekaan hyvää politiikkaa ja Tästä pitäisi keskustella ja kysynkin, onko tästä keskustelua jäsenmaiden keskustelua. Sitten haluaisin viitata Tanokin puheenvuoroon, joka on aivan oikein. Saudi-Arabiasta esimerkiksi tulee paljon rahaa tuonne. Saksakin on ö, viemässä panssariajoneuvoja Saudi-Arabiaan ja mielestäni meidän ei pitäisi tehdä sitä, jos nuo ihmiset todellakin tai nuo valtiot todellakin haittaavat meidän intressejämme ja meidän hankkeitamme alueella, siis Afrikassa Afrikassa. Eli meidän pitäisi yhdistää nämä kaksi asiaa, linkittää ne keskenään eikä ajatella niitä erillisinä. Ja sitten vielä herra Danjean kysymys tästä identifioinnista. Minä tiedän, että syksyllä 2012 rouva Gishar lähetettiin identifioimaan, mitä me voimme Malissa tehdä, koska kyllähän tätä identifioida oli ja hän matkusteli sitten siellä. Ja ää, mitä silloin tapahtui? Syksyllä oli identifiointiprosessi. Mitä, miten sen kanssa kävi? Mitkä ne tulokset ovat? Nyt me lähetämme uuden ähm, mm, tiimin tai henkilön sinne. Eli miten näiden aikaisempien identifiointien kanssa oikein kävi? Vielä kaksi kysymystä. Ainakin Saksan lehdistössä liikkuu huhuja siitä, että vaaditaan että Afrikan rauhan välinettä rahoitettaisiin paljon voimakkaammin ja EU ei ole tähän suostunut. Haluaisin vain kysyä, onko tämä täysin väärä huhu vai onko siinä jotain perää? Eli että te olisitte ECOWASia kieltäytynyt, kieltäytyneet rahoittamasta. Ja vielä viimeinen kysymys. Herra eh, Stevens, te olitte aivan oikeassa kun sanoitte, että meidän täytyy sitten mennä uudelleen vallotetuille alueille ja antaa sinne hallinnointia, mutta kuka sitä sitten oikein hallinnoi? Voidaanko palata status quohon että Bamakon hallinto nyt sitten jatkaa oikeusvaltioperiaate. Kaikki tällainen kuulostaa tosi kivalta, mutta jos me emme kysy, kuka siellä pitää valtaa, niin sitten siitä tulee tosi vaikeaa. Miten sitten Malissa tämän, tällä hetkellä tapahtuvat asiat vaikuttavat meidän operaatiosuunnitteluihin Libyassa? Kiitoksia, Andrew Duff. Mm, niin ihan nopeasti. Kun ajatellaan Turkin asennetta, Tehän tiedätte, että usein täytyy toimia yhteistyössä, kun taistellaan PKK terroristeja vastaan. Me tiedämme, että NATO poliittisesti ei pysty toimimaan Turkin ja Kyproksen välisen ongelman vuoksi. Mutta haluaisin kuulla, miten olette, millaisia reaktioita olette saaneet Ankarasta sen suhteen, että poliittisesti painostettaisiin arabeja – kun käsitellään tätä pahenevaa jihadistiongelmaa Sahelin alueella. Pari viikon kuluttua olen sitten Turkissa ja keskustelen Davoglun kanssa tästä. Ja esitän sitten tähän asiaan liittyviä kysymyksiä. Ok. Euh, on refait un dernier tour de piste. Merci. Viimeinen puheenvuorokierros, olkaa hyvä. Um. Paljon kiitoksia. Ennen kuin palaan yksityiskohtiin, jotka tuotiin esiin liittyen siihen, olemmeko me äh, ulkosuhde äh, hallintona toimiva vai reagoiva olen ollut kyllä aivan alusta asti mukana ja voin sanoa, että olemme Action Force, siis toimiva. Kaikissa näissä asioissa Catherine Ashton seuraa monia kriisejä, joita on monia todellakin. Ja me neuvoston jäsenmaiden kanssa seuraamme niitä. Viisi tai kahdeksan ministeriä vuonna 2010 pyysi Sahelin strategian laatimista, ja se oli jo silloin aluillaan. Eli tämä strategia oli vastaus jäsenmaiden pyyntöön toimia tämän hauraan alueen suhteen. Siitä ei ole kaikissa ulkosuhdeasioiden neuvostoissa keskustelu. Tämähän on totta lukuun ottamatta ehkä Syyriä, joka vie paljon aikaa. No Kyllä minä olen samaa mieltä, mutta ei ole paljonkaan sellaisia kriisejä, missä joku Euroopan unionin jäsenmaa olisi siis sodassa. Eihän Syyriassakaan mikään jäsenmaa sodi. Malissa tilanne on nyt sellainen, että jäsenmaa on sodassa ja mahdollisesti kärsii kuolonuhreja tämän vuoksi, että meillä oli heti äm, ylimääräinen ulkoasian neuvoston kokous heti, kun tämä tilanne laukesi. Mutta ulkosuhdehallinto oli valmistautunut tilanteeseen jo ja meillä oli jonkin verran pohdinta esimerkiksi Ginean lahden meriturvallisuustilanteen suhteen. Tämä on todellinen ongelma ja me olemme sitä pyrkineet ratkomaan. jälleen kerran suurten järvien alue. Me olimme tarkastelemassa sitä. On paljon sellaisia asioita, joita ei havaita, sellaisia asioita, joissa me valmistelemme, jotta voisimme sitten reagoida nopeasti. Tämä Al-Qaeda franchise niin kutsutusti Magrebin alueella on hyvin eh, aktiivinen mitä tapahtui tänä vuonna pohjoisen kapinallisten suhteen, on se, että me hyvin aikaisin havaitsimme, että Malin armeijaa täytyy tukea ja kouluttaa. Euroopan unionin tulee se tehdä, jotta nämä kapinalliset, jotka kontrolloivat pohjoista, voitaisiin saada kuriin ja lopulta ajaa alueelta. Vei kauan aikaa, että saamme vakuutettua Malin ja muut alueen maat siitä, että tämä oli välttämätöntä alueellinen järjestö ECOVAS oli sitä mieltä, että tuki on hyvä, mutta Mali sanoi, että ei tarvitse mitään apua ja voi hoitaa pohjoisen alueen ja jättäkää tämä meille, mutta he olivat väärässä ja nyt he ovat myöntäneet, että he olivat väärässä. Ja nyt he ovat hyvin innokkaita saamaan meidän apuamme. Mutta välillä nämä asiat vaativat aikaa ja kun ECOVAS perustettiin, vei jonkin verran aikaa, että heidän joukkoonsa saatiin toimimaan. Ja tämä on aina samantyyppinen tilanne. Mä voin sanoa, että me olemme olleet mm, valmiina auttamaan Afisman. Afismaa meillä on ollut jo joitakin miljoonia euroja. Tätä varten me saimme Ekovasin puheenjohtajalta kirjeenan kuusi kuukautta sitten he pyysivät 500 miljoonaa dollaria äh, Afisman äh, tukioperaation rahoittamiseksi. Me emme voineet heti vastata tähän tällä tavalla. Me pyysimme lisää yksityiskohtia, budjettia ja niin edespäin. Meillähän on vastuumme. Jos me jäämme eurooppalaista rahaa, meidän täytyy pystyä vastaamaan veronmaksajille siitä, mihin se on kulutettu. Eli me pyysimme tarkkaa selvitystä näistä luvuista. Me pyrimme auttamaan itse asiassa edelleenkin ekovasia tämän kuluarvion suhteen. Tämä on edelleen käynnissä oleva työ. Ja me emme ole tässä ainoita toimijoita. Yhdysvallat on jo ilmaissut halunsa tukea. ehkä jotkut Persianlahden maat olisivat myöskin valmiita osallistumaan tähän tukeen. OAC, Turkki, Egypti, tämä kaikki on, nämä maat ovat herättäneet tiettyjä kysymyksiä, tunnet kysymyksiä että operaatiota kohtaan. Mutta kaikissa virallisissa yhteyksissä YK on turvallisuusneuvostossa ja myöskin Euroopan unionissa toiminta on ollut yksimielistä. Turvallisuusneuvosto mukaan lukien Lähi-idän jäsenet neuvostossa yksimielisesti mukaan lukien myöskin Venäjä ja Kiina tukivat tätä operaatiota, sillä tämä on operaatio, joka vastaa suoraan pyyntöön, jonka Mali on esittänyt. Me olemme paikalla, Euroopan unioni on paikalla tukeakseen Malin kansaa. Jos tätä kritisoi, täytyy kysyä, kenen puolella kriitikko on. 5. helmikuuta kokous tullaan järjestämään kokous, jossa on Persialahden alueen maita ja muita maita, joissa tullaan pohtimaan sitä, kuinka me voimme parhaiten toteuttaa tämän operaation. Kukaan ei halua polkea kenenkään oikeuksia pohjoissa, paitsi terroristiryhmät, jotka aivan mielellään polkevat kaikkien oikeuksia. Meidän pyrkimyksemme on tarjota ihmisille mahdollisuus harjoittaa omaa hm, hyvin rauhallista suufismin muotoista islami-uskoaan. Mutta me tulemme todellakin neuvottelemaan näistä asioista eri maiden kanssa ja tulemme sitten näkemään, mikä lopputulos on. Sitten Näihin lunnaisiin liittyen Algeriahan ei maksa lunnaita, kuten tiedätte, tämä on hyvän kumma kysymys. Eräillä mailla on sellainen politiikka, että lunnaita ei koskaan makseta. Minä uskon, että jokainen maa on vastuussa kansalaisistaan vastuussa siitä, että suojelee kansalaistensa henkiä ja turvallisuutta ulkomailla, mutta voidaan kysyä, onko lunaiden maksaminen oikea tapa. Mutta tämähän niin kuuluu jäsenmaiden harkintaan. Kiitoksia. Also from, from my side, I mean, on this question. Niin, omasta puolestani voisin sanoa tästä aktio-reaktio-identifikaatiokysymyksestä. kysymyksestä sisäpuolelta käsin voin sanoa, että monia asioita on jo tehty, eikä sitä aina julkisuudesta tiedetä, mutta kyllä meidän täytyy olla hiukan rehellisiäkin. Me aina sanomme, että tämä on afrikkalaisten käsissä ja afrikkalaisten omistuksessa. Ja olen ollut ö, näissä eurooppalaisissa ja afrikkalaisissa PSEissä ja me olemme ehdottaneet monenlaisia asioita Sahel-strategian puitteissa. Ja he sanoivat, että kaikki tämä on oikein hienoa, mutta teidän täytyy työskennellä noiden maiden kanssa, Malin kanssa, ja ne ovat yrittäneet keskustella keskenään. Meidän täytyy olla rehellisiä. Nämä ovat etelän maita ja me voimme painostaa niitä ja me teemme poliittisesti paljon ja me olemme ehdottaneet neille paljon ja joka operaatiota ehdotettiin myös Maliin, mutta he eivät halunneet sitä, mutta ei, eli eivät siis antaneet sille vihreää valoa ja he ovat suvereeneja kansakuntia ja se meidän täytyy ottaa huomioon. Me lähetämme omia joukkojamme sinne suojelemaan heitä terroristeilta, mutta meidän ei pidä antaa siis monimutkaisiin kysymyksiin liian helppoja vastauksia. Mutta paljon on tehtykin. Mali on yksi niistä ensimmäisistä asioista, joista 19.10. viime vuonna koko kansainvälinen yhteisö lähti samoille linjoille. Kaikki olivat Bamakossa yhdessä hallituksen kanssa yhtenä rintamana sanomassa, että tässä on tiekartta, näin täytyy tehdä Täytyy ajatella Malin armeijaa ja hallituksen kapasiteettia ja niin edespäin. Ja Euroopan unioni tuki tätä myös. Ja myös teki toimia ja vei tätä prosessia eteenpäin. Brysselissä oli kokouksia, herra Jeanette YKsta oli täällä paikalla, herra Prodi ja niin edespäin. Ja kaikki tekivät töitä sen eteen, että jotain tapahtuisi. Eli ei se tarkoita, että kaikki sellainen, joka ei ole niin mediaseksikästä, että se välttämättä näkyisi otsikoissa, niin silti koko ajan kuitenkin asioita tapahtuu. Me voimme kysyä ihan saman kysymyksen vaikka Belgialle ei lähetetty ö, sinne joukkoja ja niin edespäin. Eli nämä ovat suvereineja valtioita ja Afrikan omia asioita. Minä sanoin, että meidän suunnitelmissamme ja ajatuksissamme olivat nämä asiat, mutta silloin tietysti täytyy myös puhua niiden kanssa, jotka ovat taistelujoukoissa mukana. Taistelujoukkojen suhteen on ollut konsultaatioita, asia ei ole ollut virallisesti pöydällä, mutta tietysti poliittista tahtoa sitten tarvitaan niiden taholta, jotka ovat taistelujoukoissa mukana ja osalla niistäkin, heistäkin oli ehkä muita suunnitelmia mutta taistelujoukko tarina ei ole vielä päättynyt. Voi olla, että vielä jotain tapahtuu ja koko tämä taistelujoukko kysymyskin on sellainen, että sitäkin arvoisa puheenjohtaja pitäisi ehkä katsoa vähän laajemmassa kontekstissa ja puhua siitä neuvoston tasolla. Pääkysymys tässä on se, että onko kyse vain yhteiskäytöstä ja yhdistämisestä vai voiko se olla myös jotain operationaalista? Eli tässä on paljon kysymyksiä, jotka ministerien pöydällä tulevat olemaan ja varmasti voisimme täälläkin keskustella siitä asiasta vielä. Sitten komento ja valvonta on vaikea kysymys, mutta se on myös liikkuva maali. Se on vaikeaa esimerkiksi Norsururannikolla, missä myös turvallisuussektoria uudelleen järjestetään. Kenraalit ovat siellä paikan päällä ja eh, sitten on muita. Tämä on mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys. Jos Ranskassa tai Saksassa täytyy nimetä joku kenraali, niin sillä on myös poliittisia implikaatioita ja meidän täytyy katsoa Malin armeijaa. Täytyy katsoa, että siellä on tasapaino esimerkiksi eh, pohjoisen ja etelän välillä. Entä sitten tuoregien asema ja niin edespäin nuoremmat äh, upseerit, jotka ovat olleet sotilasvallankaappauksessa mukana, e, ja toiset ovat sitten niitä vastaan, jotka olivat tekemässä sotilasvallankaappausta. Tämäkin on liikkuva maali ja liittyy hyvin vahvasti poliittiseen päätöksentekoon. Me olemme keskustelleet tästä myös operaation komentajan kanssa, ja hänellä on tästä suunnitelmia ja ajatuksia, joten meidän täytyy nyt seurata tätä tilannetta hyvin läheisesti. Turkista ehkä vielä kiinnostava huomio joka on se, että jäsenmaat ovat yhtä mieltä siitä, että me olemme lähettäneet Turkille ja Egyptille kutsun keskusteluihin. Ja jotkut ulkosuhdehallinnon eh, henkilöistä ovat jo olleet Kairossa. Heillä on ollut ulkoministerin kanssa eh, mutta myös presidentin avustajien kanssa kontakteja. Egypti eh, näyttäisi olevan kiinnostunut ainakin keskustelemaan ja ainakin kiinnostunut siitä, mitä me oikein teemme. Eli kyllä sielläkin jotain tapahtuu. Sitten Libya. Tokihan tämä on hyvin läheisesti yhteydessä Syyrian kehityskulkuihin ja Libyan asevoimia libyalaiset pelkäävät, että Sahelin ongelmat palaavat takaisin heidän maankamaralleen ja eh, nämä rajakysymykset ovat olleet tässä tosi tärkeitä. Eh, siellä on ollut, ei vielä ministeritasolla, mutta alemmalla tasolla on ollut sovittu, on sovittu, että me menemme sinne turvallisuusoperaatioon. Eh, Libya on tietysti myös suvereeni valtio ja siellä on sitten hyvin sensitiiv, suurta sensitiivisyyttä eivätkä he tietysti halua, että me lähetämme sinne etelä, heidän etelärajalleen hirveät ö, arsenaalit. Ö, Libya on todella tärkeä, sitä täytyy painottaa yhä uudelleen. Ö, ja kun ajatellaan, että Libyalla ei ollut hallitusta ö, käytännössä marraskuun puoliväliin, ennen marraskuun puolta väliä, niin tämä kaikki on vaikuttanut siihen, niin nyt meidän täytyy myös kouluttaa libyalaisia sekä sotilashenkilöitä että muita henkilöitä, jotta voimme auttaa heitä rajavalvonnassa ja auttaa heitä rakentamaan sekä merirajoille että maarajoille kunnollista valvontaa turvallisuustilanteen takia. Me emme ole vielä päässeet sinne etelään, olemme voineet vielä mennä sinne. Mutta tässä on siis ehdotus, joka on tekeillä ja me suunnittelemme tätä operaatiota, joka periaatteessa pitäisi olla ulkoasiain neuvoston asialistalla 31. päivä. Tässä halutaan edetä nopeasti, mutta se ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia. Tässäkin me haemme synergioita. Esimerkiksi Frontex on osa meidän suunnitelmia. Me tämän linkitämme myös hyvin vahvasti Frontex-aloitteisiin ja muihin komission aloitteisiin. Mutta joka tapauksessa tämä on osa sitten tätä suurempaa kuvaa ja työskentelemme senkin parissa parhaillaan. Se on selkeästi yhteydessä. Sitten vielä NATO ja EU. Rovanais, totta kai kilpailua aina on, mutta sanoisinko, että ideologisen keskustelun aika on ohi. En väitä, etteikö keskustelua käytäisi, mutta ehkä se pahin ideologinen taistelu on ohi kummassakin organisaatiossa on nyt sellaista ymmärrystä, että me voimme täydentää toisiamme, koska tehtävät ovat valtavat. En väitä, etteikö kilpailua edelleen olisi, mutta esimerkiksi kummankin organisaation, kummankin järjestön eh, henkilökunta tapaa toisen. Herra Rasmussen on puhunut EUn edustajien kanssa Afganistanista, Kosovosta, Somaliasta ja niin edelleen. Eli minä näen, että tämä ideologisin vaihe on jossain määrin ohi. Totta kai strateginen konteksti muuttuu koko ajan. Amerikkalaiset turvallisuusviranomaiset sanovat, että me katsomme itämme, emme voi enää tehdä Euroopassa sitä, mitä me olemme ennen tehneet, joten ehkä Euroopan täytyy itse kantaa oma, tu, omasta turvallisuustaakastaan. Suurempi osa Euroopasta on tullut suuri turvallisuuden tarjoaja ja se, tar- se tietysti vaikuttaa myös meidän kapasiteetin tarpeeseemme. Ja ö, siksi tämä on oltava myös Eurooppa-neuvoston asialistalla. Työnjako EUn ja Naton välillä en nyt sanoisi, että näin on. Ei mutta Natolla on tietysti ollut suuri operaatio, joka on tämä Afganistan, joka nyt tässä pikkuhiljaa heikkenee ja vähenee, ja Nato on ollut aktiivinen Afrikassa ainoastaan Somaliassa, ähm, Valtamerellä, ja tietysti Nato on edelleen Kosovossa. Äh, strateginen konteksti muuttuu koko ajan ja myös kapasiteetti muuttuu. Puolustusmenot ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionille, mutta myös Natolle ja sekä EU että Nato joutuvat sopeutumaan tähän kontekstiin, mutta en nyt mene liian eh, paljon yksityiskohtiin, koska aikaakaan ei ole enää hirveästi. Kiitos. Eh, niin ihan nopeasti, kun aika alkaa loppua. Ensinnäkin jatkan tästä Natosta. Nyt täytyy muistaa, että henkilöstön osalta Meillä on läheiset suhteet kollegoihimme Brysselissä, ei pelkästään satunnaisesti, vaan ihan päivittäin. Ja tämähän on vaadittua ja jäsenvaltiot ovat tähän antaneet luvan, jotta voidaan varmistaa, että ei ole mitään kilpailua ja että on tervettä vuoropuhelua, joka sitten johtaa ratkaisuihin eikä ongelmiin. Sitten tämä toinen kommentti eli saksalaiset loikkaukset. Te puhuitte tästä unen puutteesta ja koulutuksen laadusta. No, tätä asennetta pitää soveltaa kaikkeen koulutukseen, ja tämä koskee myöskin Malin armeijan kouluttamista. Eli oppositi vastustajan kyvyttäytyy ottaa huomioon. Jos ei ole yhtä voimakas kuin vastustaja, niin sitten epäonnistuu. Ja tällainen lähestymistapa täytyy sopeut- ottaa sovellettavaksi. Ja joskus ei ihan toimita yhteiskunnan odotusten mukaisesti, ja silloin tulee näitä ylettömiä vaatimuksia yksilöille. Uskon, että EUTM-komentaja – tietää tämän, kun hän miettii laatukoulutusta Malin armeijalle. Kiitos. Ja, merci beaucoup, euh, monsieur. Paljon kiitoksia, hyvät herrat. Joka tapauksessa tämä varmastikin on keskustelu, joka tulee jatkumaan. Ja meillä on ehkä vielä säännöllisempiä mielipiteenvaihtoja kuin tähän mennessä. Tilanteen kiireellisyys vaatii sitä. Paljon asioita on nyt työn alla. Tämä on tilanne, jossa meidän pitää ehkä välillä vähän pyyhkiä pöytää, pöydältä pölyjä niiden asioiden päältä, jotka ovat sillä levänneet jo kauan aikaa. En nyt tässä palaa enää näihin argumentteihin, jotka ovat todellisia jäsenmaiden itsemääräämisoikeus ja oikeus päättää Toiminnasta Tietenkin tämä kaikki on aivan totta. Meillä ei aina ole tarkkaa tietoa kaikista näistä taustoista. Tämä asia on hyvin pitkällinen ja meidän tulisi ehkäpä keskittyä vielä tarkemmin tähän kysymykseen. Tietenkin tämä tavallaan ylittää Euroopan unionin kehykset. Tämä on jäsenmaille kuuluva asia, mutta meillä on yhteinen velvollisuus hyvässä ja pahassa. Toivottavasti tietenkin nyt hyvässä mieluummin ja Toivottavasti seuraavan kerran, kun tapaamme nämä asiat, jotka 17. päivä ylimääräisessä ministerineuvoston kokouksessa äh, tuotiin esiin, on jo saatu liikkeelle. Ja toivottavasti voimme kuulla myöskin kenraali Quantroota, mutta haluaisin joka tapauksessa kiittää teitä siitä, että olette täällä olleet vierailijana ja kiitoksia ja toivottavasti päästä pian uudelleen paikalle. Pidämme nyt kahden minuutin tauon ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Euh, on <laughs> S'il vous plaît. No niin, kollegat. No niin. Viimeinen kohta esityslistalla tänään. Aseiden vienti neuvoston yhteisen kannan 2008-944 YUTP täytäntöönpano. Eli Lösing on esittelijämme. Eli tämä on nyt ensimmäinen keskustelu. Eli käymme nyt keskustelua, mutta meillä on sitten seuraavassa kokouksessa tämä tekstiluonnos, mutta käymme nyt ensimmäistä keskustelua. Eli löysin, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät kollegat. Edellisessä kokouksessa me saimme todeta tämän teeman ajankohtaisuuden ja sen, kuinka tarpeellista on kontrolloida aseen vientiä. Siitä me olemme kaikki varmasti yhtä mieltä sekä moraaliselta kannalta, mutta myös turvallisuus- ja kehityspoliittiselta kannalta. Yhtä mieltä siis siitä, että nämä teemat ovat äärimmäisen ajankohtaisia ja ki- ki- kirpeitä Varmasti me myös suurista asioista pääsemme yksimielisyyteen, kun EUn jäsenmaat yhdessä ovat maailman suurin aseviejä. Tästä seuraa myös suuri vastuu sen varmistamiseksi, että viedyt aseet ja muut sotavarusteet eivät joudu vääriin käsiin. Tämän varmistamiseksi meidän on tehtävä kaikkemme ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan tasolla luodaan toimiva ja tehokas asevarustelu, kontrolli, valvontajärjestelmä. Tästäkään tuskin vallitsee erimielisyyksiä. Tämä konsensushan tietysti heijastuu myös siihen, että joulukuussa 2008 saatiin aikaan yhteinen kanta militääri sotilaallisen teknologian viennin rajoittamiseksi. Sen myötä myös niin sanotut kahdeksan kriteeriä muuttuivat oikeudellisesti sitoviksi. Ja nämä kahdeksan kriteeriä määrittelevät sen, millä ehdoilla vientilisenssi täytyy hylätä tai ainakin äh, lykätä. Tämä oli tärkeä askel oikeaan suuntaan, sillä nämä kahdeksan kriteeriä sisältävät niinkin keskeisiä aspekteja kuin ihmisoikeus, tilanteen ja alueellisten konfliktien huomioon ottaminen, mutta myös vienti, äh, aseviennin kehi, vaikutus kehitystilanteeseen. Näissä kriteereissä kat- nämä kattavat hyvin oleelliset seikat suurelta osin, joskin yksityiskohtien suhteen parantamisen varaa saattaisi olla. Voitaisiin pohtia vielä esimerkiksi sitä, että kahdeksas kriteeri, eli tämä e, kehitys, kestävän kehityksen kriteeri voitaisiin vielä, sitä voitaisiin vielä täsmentää. Pääongelma on mielestäni kuitenkin muualla, nimittäin siinä, että meidän täytyy edelleen tarkkailla – sitä, että asevientiä yhä uudelleen tapahtuu, jotka eivät minun näkökulmastani parhaalla tahdollankaan sovi yhteen näiden kahdeksan kriteerien kanssa tai jopa loukkaavat niitä. Yksi esimerkki. EUn jäsenmaat vuosina 2001 ja 2009 veivät yli 50 miljardin edestä aseita kriisialueille Lähi-Itään ja Afrikkaan. Ja yksin 2010 vuonna luku oli 8,3 miljardia ja vuonna 2011 7,9 miljardia. Toinen esimerkki on kansainvälinen Bonn International Center for Conversion tutkii Saksan asevientiä ja on tullut siihen tulokseen, että Saksan liittohallitus vuonna 2011 vei aseita tai antoi yli 5900 lisenssiä 76 eri maahan aseiden viemiseksi, jotka osoittautuivat ongelmallisiksi näiden EUn kahdeksan asevientikriteerin valossa. Eli tämä Saksan aseviennistä. On siis aivan ilmeistä, että näitä kahdeksaa aseviennin kriteeriä ei noudateta siinä määrin kuin alun perin oli tarkoitus ja että ne eivät toimi odotetulla tavalla ja sillä tavalla kuin me kaikki toivoisimme. Johtopäätös tästä on aivan ilmeinen, nimittäin se, että eh, täytyy toimia kiireellisesti EUn asevalvontajärjestelmää on tehostettava. Euroopan parlamentin tehtävä ja oman mietintöni tehtävä on mielestäni se, että esitämme ehdotuksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ensin meidän täytyy kysyä, miksi edelleen tapahtuu sellaista asevientiä, joka on ristiriidassa näiden kahdeksan kriteerin kanssa. Mielestäni tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin kahdeksan kriteerin tulkinta on edelleen jäsenmaiden käsissä. Tämä johtaa äärimmäisen erilaisiin arvioihin esimerkiksi jonkun tietyn maan ihmisoikeustilanteesta, joka sitten puolestaan vaikuttaa siihen, myönnetäänkö vientilupa vai ei. Tässä on mielestäni kiireellistä toimintaa. Tarvitaan nyt, tarvitaan yhtenäisempää tulkintaa näistä kahdeksasta kriteeristä. Jollei tätä tapahdu, niin hyvin monissa maissa käytännöt noudattavat pikemminkin taloudellisia kriteereitä kuin näitä kahdeksaa kriteeriä. Siitäkin huolimatta, että yhteisen kannan artiklassa 10 aivan eksplisiittisesti tämä mahdollisuus jätetään pois. Siinähän sanotaan, että jäsenmaat voivat to- tosin joissakin tapauksissa Ähm, pohtia äh, tietyn äh, aseviennin vaikutuksia omiin taloudellisiin, poliittisiin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiinsa, mutta ne eivät saa kuitenkaan ähm, vahingoittaa yllä olevan kahdeksan kriteerin ähm, soveltamista. Sitten toinen tärkeä syy siihen, että kahdeksan kriteeriä eivät käytännössä toimi, johtuu siitä, että olemassa olevien vientikäytäntöjen arviointi on puutteellista. Vuosittainen COAM-raportti raportti on tässä tärkeällä sijalla. Olisi hyvä, että se julkistettaisiin ja olisi tärkeää, että sen tärkeimmistä tuloksista ja johtopäätöksistä tehtäisiin myös yhteenveto, joka heijastelisi trendejä ja kehityskulkuja verrattuna aiempiin vuosiin. Se tekisi tästä raportista paljon käyttökelpaisemman kuin ennen, mutta sitäkin tärkeämpää on se, että meillä on yhtenäinen raportointijärjestelmä, joka sitovasti määrittelee sen, mitä tietoja ja missä muodossa jokaisesta jäsenmaasta täytyy tulla. Tähän mennessä kaikki jäsenmaat eivät ole antaneet täydellisiä tietoja. Vuonna 2010 äh, Tukholman rauhantutkimusinstituutin mukaan 63 äh, prosenttia tiedoista vain päätyi tähän raporttiin. Ja minun mielestäni kaikkein tärkein parannus olisi viimeinen aspekti, jonka haluan tässä tuoda esiin. Minun mielestäni pääsyy äh, kahdeksan kriteerin loukkaamiseen on se, että EUn jäsenmaiden todellisia vientikäytäntöjä ei arvioida tarvittavalla tavalla. Olisi siis suuri edistysaskel, jos COAM-raportti voisi saada jatkossa oheensa tällaista arviointia. Ja siinä arvioin, sitä arvioinnista tulisi käydä ilmi, millä tavoin ja miten pitkälle yksittäisten jäsenmaiden vientikäytänteet noudattavat näitä kahdeksaa kriteeriä. Olen myös kuullut puolustusteollisuudelta suuria vaatimuksia aseviennin helpottamiseen, jotta EUn sisäinen kysyntä virkistyisi. kriisialueiden tapahtumat, Pohjois-Afrikan tapahtumat, Lähi-idän tapahtumat ovat osoittaneet sen, että jos vienti, asevientiin suhtaudutaan höllästi, niin se saattaa johtaa katastrofaalisiin seurauksiin. Siksi tarvitaan tehokkaampaa aseviennin valvontaa ja mietinnössäni juuri esitän, millä tavalla sitä tulisi tehostaa. Toivon, että voitte tukea mietintöäni. Kiitos. Kiitoksia tästä hyvin tiiviistä, kattavasta puheenvuorosta. Christopher Lans, EPP, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Lösing on nyt puhunut hyvin mielenkiintoisella tavalla tästä aiheesta, ja olen hänelle tästä kiitollinen. On harmi, ettei meillä ole edes työasiakirjaa, jota voisimme nyt tarkastella vähän täsmällisemmin tämän aamuisessa keskustelussa. Mutta ilmeisesti tällainen työasiakirja on tulossa ja odottelen innolla yhteistyötä kanssanne ja voimme sitten keskustella näistä asioista. Lösing otti esiin ihan oikeat asiat ja haasteet, joita meillä on näissä kysymyksissä Euroopan unionissa. Vaikkakin katson, että on korostettava sitä, että muodollisesti Euroopan unioni itsessään ei vie aseita. Jäsenvaltiot vievät aseita. Ja monissa tapauksissa kyse ei ole edes jäsenvaltioista, koska monissa jäsenvaltioissa aseteollisuus on yksityissektorin käsissä. Ja näin ollen valtio ei ole tässä kaupassa mukana. No tietysti nämä yksityiset yritykset toimivat EUn alueella tietenkin. Kun nyt käsittelemme näitä asioita ja tätä mietintöä, niin on pidettävä mielessä, että aseiden vienti on aina ollut kiistanalaista. Ja tavallaan olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tiettyjä sääntöjä pitäisi tiukentaa, sääntöjä tulee noudattaa, mutta on kuitenkin muistettava, että jäsenvaltioissa aseteollisuus ei liity pelkästään kauppaan, vaan kyse on myöskin sosiaalikysymyksiin ja työllisyyteen liittyvä asia. Kymmenet, ehkä jopa sadat tuhannet ihmiset ovat töissä aseteollisuudessa omassa maassani Puolassa. No siellä nyt ei harjoiteta mitään suurempaa asekauppaa, mutta kuitenkin kymmenet tuhannet ihmiset ovat töissä Puolan puolustusteollisuudessa. Ja sitten toinen seikka liittyy siihen, että maailmassa on hyvin paljon kilpailua. Jos katsotaan EUn jäsenvaltioita ja niiden asevientiä, niin globaalisti katsottuna tämä lukema on hyvin merkittävä. Eli meidän osuutemme aseviennistä koko maailmassa on suurempi kuin Venäjän osuus. Ja sitten joissain olosuhteissa, jos me pidättäydymme aseviennistä, niin silloin tämä tyhjiö nopeasti täyttyisi ja yhdysvaltalaiset tai venäläiset yritykset ottaisivat nämä markkinaosuudet haltuunsa. Mutta olisi tosiaan hienoa, jos meillä olisi mahdollisimman pian työasiakirja tästä saatavilla ja olen valmis tekemään löysemmin kanssa tästä yhteistyötä. Kiitos. Merci bien, monsieur Görens. Kiitoksia, edustaja Görens. Oui, merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani. Haluaisin kiittää esittelijää hänen ähm, puheenvuoronsa täsmällisyydestä, mutta minulla on muutamia kysymyksiä. Nämä periaatteet, joihin hän viittasi, vaikuttavat olevan aivan perusteltuja periaatteita, joita voidaan toteuttaa konfliktitilanteessa, kun on konflikti monien jäsenmaiden monien maiden välillä, siis jos on kansainvälinen konflikti. Tämä on täysin perusteltua, mutta minä haluaisin tietää, kuinka me toimimme uuden tyyppisten konfliktien suhteen. Nykyaikaiset konfliktit ovat erilaisia kuin 70- tai 80-lukujen konfliktit. Meillä on paljon enemmän maiden sisäisiä konflikteja nykyisin. Ja jos me pyrimme mm, nyt tämän tyyppisiä periaatteita toteuttamaan, kuinka se toimii näissä tilanteissa. Ajattelen tässä Länsi-Kongoa, Darfuria, Syyriaa, Vastaako tämä sopimus kaikkia erilaisia tilanteita, jossa on eri osapuolia konfliktissa keskenään? Ja onko minun tulkintani siitä, mitä te sanoitte, oikea, jos sanon, että emme ole tarpeeksi ottaneet oppia velvollisuus suojella asiakirjasta – tässä uskon, että en lähde syventämään tätä asiaa, mutta mielestäni tässä sopimusluonnoksessa on suuri puute. Eikö meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle ja pyrkiä vastaamaan sen tyyppisiin tilanteisiin, jossa kansainvälinen oikeus hyvin usein ainakin oikeudellisella tasolla jättää kärsivät ihmiset ilman puolustusta? Est-ce que d'autres... Euh, Haluavatko muut jäsenet käyttää puheenvuoron? Terho, olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. Mielestäni on hyvä keskustella asevalvontayhteistyöstä. Ja tässä tarvitaankin totta kai yhteistä sääntelyä ja pelisääntöjä. Toimiiko? Is it working? It's working. No, Aloitan alusta varmuuden vuoksi. Mielestäni on hyvä keskustella asevalvontayhteistyöstä, jossa tarvitaan sääntelyä ja yhteisiä pelisääntöjä. Asekauppahan ei itsessään ole paha asia, kunhan se on kontrolloitua. Itse asiassa asekauppahan on välttämätöntä sekä Euroopan että vaikkapa kotimaani Suomen turvallisuudelle. Joten laissa, laillista ja oikeudenmukaista kauppaa en halua vaikeuttaa, mutta tietenkin haluan edistää sääntelyä ja sen valvontaa sikäli, kun sillä rajoitetaan nimenomaan, nimenomaan haitallista ja laitonta asekauppaa. Näin alustavasti ja tämän pohjakeskustelun puitteissa voisin todeta, että osallistun mielelläni tähän Lösingin raportin laatimiseen ja keskustelen mielenkiinnolla yksityiskohdista, kun pääsemme tarkemmin tarkemmin niitä erittelemään. Tämä on hyvin laaja ja monimutkainen asia, josta ei varmasti aivan helposti löydetä, löydetä yhteistä näkökulmaa koko valiokunnalle, mutta lopulta varmasti kuitenkin löydetään. Kiitos. Merci. Euh... Kiitoksia ulkosuhdehallinnosta. Herra Pietsa, olkaa hyvä. Merci. Um, maybe I'll intervene in English. I'm, uh... Kiitoksia. Puhun englantia. Minä johdan neuvoston työryhmää, joka käsittelee asekauppaa. Ja tämä ryhmä on vastuussa myöskin uh, Ähm, jäsenmaiden yhteisen kannan toimeenpanosta ja valmistelee vuosittaista kertomusta siitä, mitä aikaisemmin, ähm, minkä tyyppisiä interventioita on aikaisemmin tehty. Tässä haluaisin viitata pariin asiaan. Toivon, että tämä helpottaa mietinnön valmistelemista. Ulkosuhdehallinto tulee olemaan täysin valmis tekemään yhteistyötä ja tarjoamaan tietoja, jotta voisimme varmistaa sen, että parlamentti parlamentti on tilanteessa, jossa se voi täyttää vastuunsa myöskin tässä erityistoiminta-alassa. Yhteinen kanta hyväksyttiin vuonna 2008. Tämä on YUTP-väline ja se on ollut suuri askel eteenpäin liittyen siihen, kuinka jäsenmaat haluavat harmonisoida ja kontrolloida aseiden vientipolitiikkaa. Toisaalta me emme voi odottaa, että yhteinen kanta toteuttaisi jotakin, mitä sen ei ollut tarkoitus toteuttaa tai mitä varten sitä ei ole laadittu. Tässä yhteisessä kannassa on kohtia, jotka kattavat monia eri osa-alueita ja voitaisiin ehkä sanoa, että oikeudellinen oikeudellisesta kannalta tämä teksti on melko kattava, mutta samaan aikaan komissio on selkeästi sanonut, että tämän kannan tulkitseminen ja toteuttaminen on jäsenmaiden harkinnan varaista. Tämä on yksi pääelementeistä. En sano, että tämä on varsinaisesti vika, mutta yhteisessä kannassa yksi pääelementeistä, joka täytyy pitää mielessä, kun arvioimme viime vuosien jäsenmaiden toimintaa tämän kannan toimeenpanossa, on se, ovatko jäsenmaan asenviennit se, ovatko jäsenmaan asenviennit tarpeeksi vastuullisia, eivät mielestäni liity tarpeeksi läheisesti tämän yhteisen kannan toimeenpanoon, vaan kansalliseen menettelyyn. Tämä on poliittista menettelyä, joka kuuluu jokaisen jäsenmaan omaan päätäntävaltaan. valtaan. Sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin muistuttaa mieliin. Jos ne jäsenmaat, joiden ei ole tarkoitus viedä minkäänlaisia aseita mihinkään kolmanteen maahan, joka rikkoo ihmisoikeuksia, jos tilanne olisi aina tällainen, suurin osa jäsenmaista ei veisi mitään aseita mihinkään. Ja tähänhän me pyrimme ajan myötä. Tämä jotakin, mitä pitäisi saada aikaan, mutta tämä yhteinen kanta sanoo, että kaiken viennin, kaikki vienti tulee tapauskohtaisesti arvioida. Tämä kuulostaa tekniseltä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun kansallinen viranomainen – joutuu päättämään, onko vienti sallittu vai ei. Sen täytyy ottaa huomioon tiettyjä elementtejä, kuten aseiden luonne, aseiden määrä ja käyttötapa ja loppukäyttäjä, joka näitä aseita tulee käyttämään, tai ilmoitettu käyttäjä, ja voidaanko tähän ilmoitukseen luottaa. Tämä on sellainen poliittinen arviointi, joka tulee tehdä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Persianlahden maalle tankkien myyminen ei ole sama asia kuin kevyiden aseiden myyminen. Tämän tyyppisiä asioita täytyy ottaa mukaan harkintaan. Jos me keskustelemme suorasta asevientikielosta, Euroopan unionilla on sanktiovälineitä, joita voidaan käyttää, jos tämä on poliittisesti tarpeellista tai arvioidaan sellaiseksi. Sitten haluaisin viitata tähän vuosikertomukseen. Tiedämme, että emme ole tässä mitään ennätystä tehneet aikaisessa julkaisussa, mutta toisaalta meidän täytyy yhdistää tietoa 27 jäsenmaasta ja voimme tehdä tämän vasta, kun olemme saaneet tiedon kaikilta. Me pyrimme raportoimaan aina äm, kyseistä vuotta seuraavana vuonna. Ei ole olemassa mitään sääntöjen äm, noudattamattomuusmenettelyä raportoinnin suhteen tässä Roa Lösing viittasi varsinaiseen vientiin, josta pitäisi ilmoittaa, eikä vain myönnettyihin lisensseihin, mutta tämä on vapaaehtoista. Tämä ei ole jotakin, missä jäsenmaiden olisi pakko tehdä ilmoitus. Eräät raportoivat, toiset eivät. Voisin ehkä päättää tähän, mutta jälleen kerran haluaisin toistaa, että ulkosuudenhallinto haluaa olla erittäin läpinäkyvä ja tehdä yhteistyötä tämän alivaliokunnan kanssa näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia, edustaja Görens. Olkaa hyvä. Ja sen jälkeen Rowlösing. Pour être clair, je voudrais poser ma question de... Haluan esittää kysymykseni täsmällisemmin. Onko sellaisten toisiaan vastaan taistelevien joukkojen aseistus Syyriassa, onko se näiden kahdeksan periaatteen mukaista vai ei? tai jotta esittäisin tämän vielä toisella tavalla, niin nämä vapautensa puolesta taistelevat joukot, kun voi, jos, jos jotkut joukot taistelevat ö, vallassaolijoita vastaan, voivatko vallassaolijat ikään kuin luottaa siihen, että nämä kahdeksan, kahdeksan kriteeriä noudatetaan? Minun mielestäni tämä mietintö ei edelleenkään tee oikeutta tämänhetkisten konfliktien laadulle, jotka ovat usein valtioiden sisäisiä konflikteja. Eli tämä sopii paremmin valtioiden välisiin konflikteihin kuin valtioiden sisäisiin konflikteihin tai valtiota vastaan sisältäpäin nouseviin konflikteihin. Edelleenkin korostan tätä. Kiitoksia. Erityistilanteissa, Syyrian tilanteessa, on olemassa sanktioita, ase vientikielto koskien kaikkia asetyyppejä tällä alueella ja Syyrian alueella. Kyseessä ei ole siis tämä yhteinen kanta. Meillä on toisia toimia, sanktioita, jotka asettavat ase alueen tälle alueelle. Sitten meillä on teoreettisempi kysymys siitä, minkälainen toimeenpano tämä yhteisellä kannalla on, ellei ase vientikieltoa olisi olemassa. Tähän liittyy monia erilaisia ulottuvuuksia, niin kuin esimerkiksi alueen vakaus tai konfliktin leviäminen. Nämä ovat aivan päteviä kysymyksiä, mutta jälleen kerran tulkinta on jäsenmaiden vastuulla. Kokemus on osoittanut, että välillä johtopäätökset, joihin jäsenmaat pääntyvät, erila- ovat erilaisia saman tilanteen kohdalla valitettavasti. Tässä en voi tämän tarkemmin tähän kysymykseen vastata. Kiitoksia edustaja Lösing, olkaa hyvä. Mikrofoni. Jetzt, ja. Wir sind schon in einem jetzt. No niin, nyt käymme tässä poliittista keskustelua, johon en nyt halua puuttua syvällisesti, mutta kriisialueilla aseiden vienti on kiellettyä. Ja tässä mietinnössä olen puuttunut tähän täytäntöönpanoon ja näihin yhteisten kriteerien soveltamiseen, ja näistä yksittäisistä kriteereistä nyt keskustellaan. Eli tämä nyt ei ole tämän mietinnön aihe. Ja yksi vastaus vielä, eli aseiden vienti kriisialueille, eli turvajoukoille näitä aseita saadaan edelleen viedä. Ja se, mitä Liisek totesi, mielestäni tässä mietinnössä olen käsitellyt monen kertaan – sitä, millaisia taloudellisia etuja on jäsenvaltioilla. Ja tietysti kyse on myöskin uskottavuudesta sen suhteen, miten näitä kriteereitä sitten pannaan täytäntöön. Se, mitä sanoitte, niin kysehän ei ole valtioista, vaan yksityisistä yrityksistä, jotka viivät aseitaan. No se pitää tietysti paikkansa, mutta kyse on myöskin lisen, vientilisensseistä, joita valtiot myöntävät. Eli se on yksi osa tätä mietintöä. Ja paljon siitä, mitä ulkosuhdehallinnon edustaja sanoi, on sellaista, jota vielä pitää hyvin intensiivisesti käsitellä tulevissa kokouksissa – jos tässä nyt mennään näin yksityiskohtiin, niin se ei tietenkään nyt tällä kertaa onnistu. Eli vastaisin tässä vaiheessa, että tämä keskustelu liittyy nyt näiden kriteerien järkevyyteen. Näin minä olen tämän käsittänyt. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia näistä ensimmäisistä ajatuksen vaihdoista. Meillä tulee olemaan uusi keskustelu, kun luonnos on valmis seuraavassa kokouksessa. Ellei muita puheenvuoropyyntöjä tai aiheita ole, päätämme kokouksen ja tule seuraava kokous järjestetään 20. päivä helmikuuta. Todennäköisesti Ranskan ulkoministerin kuuleminen, jota ei voitu Afetin kanssa järjestää maanantaina, järjestetään todennäköisesti helmikuun alussa